So, schönen guten Morgen allerseits. Oikein hyvää huomenta kaikille. Ich begrüße Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän meidän kuulemistilaisuuteemme. Ähm, työntekijöiden taloudellinen osallistuminen digitaaliaikakaudella. Nyt äh, digitalisoituminen robotisoituminen, miksi tätä nyt kutsuisikaan, teollistuminen tällä alalla alkaa työllistää meitä täällä työllisyysvaliokunnassakin. Eilenhän keskustelimme asian äh, juuri äh, robottien ja äh, digitalisoitumisen oikeudellisesta ulottuvuudesta ja tietenkin tämä taloudellinen ulottuvuus on hyvin tärkeä mutta kyllä digitalisoitumiseen liittyy kovin paljon muutakin. Tänään keskitymme todella siis työntekijöiden taloudelliseen osallistumiseen digitaaliaikakaudella, jotta saamme kattavan käsityksen asiasta. Me olemme kutsuneet kolme vierasta. Rova Dimitriadis Kreikasta, euro Foundista. Lämpimästi tervetuloa. Sitten professori Jens Lovic Vadrinan yliopistosta Saksasta ja Ester Lintz EAYstä. Tervetuloa tänne Brysseliin. Niin, siis tehän työskentelette täällä Brysselissä, mutta tulette Irlannista alun perin. Kolme vierastamme alustavat meille aiheesta, kertovat meille siitä, mistä tässä tänään on kysymys ja aivan varmasti keskustelussa tulee sitten vielä monia eri asioita esiin. Yritetään kuitenkin nyt keskittyä erityisesti tuohon työntekijöiden osallistumiseen ennen kaikkea keskustelussakin. Pitemmittä puheitta antaisin nyt asiantuntijoillemme puheenvuoron, jotta he voivat esittää meille alustuksensa kymmenisen minuuttia kullekin. Toivoisin, että tuo puheaika teille riittää. Tiedän, että se voi tiukoille mennä, emmekä tietenkään näe teiltä mikrofonia sulje, vaikka yli 10 minuuttia menisikin, mutta pidätään kuitenkin mielessä, että aika ei ole ihan loputtomasti. Parlamentin nettisivulta löytyvät nämä vieraidemme esitykset ja ne itse asiassa ovat tuolla paperiversiona myös sisäänkäynnin luona saatavilla. No niin, nyt antaisin ensin puheenvuoron rova Dimitriadisille. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kutsusta tähän kuulemiseen. Se, mitä minä nyt tänään esittelen, on eh, jonkun verran tietoa tällaista eh, eurooppalaisten yritysten tutkimuksesta. Me eh, haastattelemme 36 000 johtajaa ja työntekijöiden edustajaa Euroopassa. Ja minä kerron nyt tästä yritystutkimuksesta, mutta myös muista rinnakkaisista tutkimuksista, joita on tehty tänä vuonna. Ja nämä julkaisuthan ovat täällä saatavilla. Ensinnäkin käydä, läpi, käydä nyt lävitse nämä määritelmät. Meillä äh, on äh, tämä taloudellinen tavallaan äh, palkkio, sitten on peruspalkka, vaihteleva palkka ja sitten edut. Mitä tulee tähän vaihtelevaan palkkaan, jota me käytimme, niin siinä on työskentelyyn liittyvää, ja sitten eh, osallistumiseen liittyvä maksu. Mitä tulee sitten näihin eh, etuihin, siinä on, ovat kaikki erilaiset eh, lisäpalkat sekä erilaiset lisäsosiaaliturva, joka maksetaan palkan päälle. Joten nyt me keskistymme, keskitymme tähän taloudelliseen osallistumiseen, eli voiton jakoon. Ja, ja jos katsotaan nyt tässä näitä lukuja, meillä on kolme äh, tällaista pilaria. Vihreä, punainen ja sininen. Vihreä kaikki yritykset, jolla on mitä tahansa tällaista vaihtelevaa, vaihtelevia palkkioita. Punaiset ovat jaettu omistajuusohjelma ja sininen on sitten tämä voitonjako-ohjelma. 60 käyttää jonkinlaista tällaista vaihtelevaa maksujärjestelmää ainakin osalle työntekijöistä. Tämä sininen sitten tämä voitonjako, sitä käytetään 30 prosentissa yrityksistä, kun taas tämä jaettu omistajuus, sitä käytetään vain viidessä prosentissa yrityksistä. Tästä te näette nämä kokoerot, koska eivät kaikki käytä tällaista Äh, halusimme nähdä, miten äh, pienet, äh, keskisuuret ja suuret yritykset toimivat ja minkälaisia palkkioita tai maksuja he käyttävät. Tämä vaihteleva maksujärjestelmä on suurissa yrityksissä. Mutta näemme myös, että kaikissa yritysmuodoissa eli tämä voitonjako on paljon suurempi kuin jaettu omistajuus. Suurissa yrityksissä on enemmän tällaisia henkilökohtaisia lisäpalkkoja ja voitonjakoa. Sitten vertaisimme sektoreita keskenään. Tästä näette, että esimerkiksi liikennesektori, siellä on kaikkein vähiten sitten minkään näköisiä tällaisia vaihtelevia palkkionmaksuja. Toisaalta rahoituspalvelut on se sektori, jossa käytetään kaikkein eniten näitä eri muotoja. Nämä erot sektoreiden välillä ovat pienemmät kuin maiden kesken, yritysten kesken kuin maiden kesken. Edellisestä kuvasta te näitte, että maat toimivat eri tavalla on, joissain maissa on enemmän yrityksiä, jotka käyttävät esimerkiksi jaettua omistajuutta tai voitonjakoa ja toisissa vähemmän. Nämä luvut, joita osoitin, jotka näytin, osoittavat sen suhteen, kuinka paljon prosentuaalisesti on yrityksiä, jotka käyttävät tätä vaihtelevaa palkkioosuutta. Sen vuoksi me käytimme tietoja, jota keräsimme toisesta tutkimuksesta. 2015 eurooppalaiset työolosuhteet tutkimus, tätä ei ole vielä julkaistu. Me ö, haastattelimme 43 000 työntekijää Euroopassa siihen. Ja tässä te näette, kun puhutaan vaihtelevasta palkkamaksusta, niin yksi neljästä yrityksestä ilmoittaa, tai työntekijöistä ilmoittaa, että heidän palkastaan osa on tällaista vaihtelevaa palkanmaksua. Eli, eli osuus saada tällaista vaihtelevaa palkkaa kuin niiden yritysten osuus, jotka käyttävät tätä vaihtelevaa palkanmaksujärjestelmää. Tämä merkitsee sitä, että vain vähemmistö työntekijöistä kuitenkin saa tätä. Kaikkein yleisin äh, tapa on 16 prosenttia on palkka, joka liittyy omaan toimintaan ja tekemiseen ja 9 prosenttia ryhmän yhteiseen työntekoon. Ja jos analysoidaan tätä edelleen, me yritimme luoda tällaisia, tällaisia yhdistelmiä, millä tavalla näitä järjestelmiä käytetään yrityksissä. Meillä on tässä viisi ryhmää ja tämä taulukko osoittaa, millä tavalla tämä on jakautunut eri sektorille. Tämä vihreä on tämä taloudellinen osallistuminen ja sitten on seuraavana on voitonjako ja sitten jaettu omistajuus. Me halusimme myös eh, tarkastella näiden ryhmien erityispiirteitä. Varsinkin tämä taloudellinen osallistuminen on tiettyjä maita, joissa käytetään tätä ohjelmaa enemmän, kuten esimerkiksi Suomessa, Ranskassa ja Ruotsissa – Niissä on suurin osuus yrityksiä tässä ryhmässä. Ja myös teollisuuden parissa on paljon yrityksiä, jotka tähän osallistuvat. Puolet yrityksistä mm, tarjoavat myös alkallista koulutusta ja samoin myös äh, se, että voi äh, kerätä ylityötä käyttääkseen sen vapaana sitten. Ja näissä yrityksissä äh, käytetään enemmän tällaisia autonomisia tiimejä. 80 prosenttia käyttää enemmän tällaisia autonomisia tiimejä ja näissä nämä tehtävät jaetaan johtajan tai valvojan taholta. Ja nämä ryhmät usein ovat taloudellisesti hyvässä tilanteessa. Eli yritykset, jotka tarjoavat tällaisia vaihtoehtoja, ovat hyvässä taloudellisessa tilanteessa. Sitten on tämä viimeinen ryhmä, tämä laajempi, joka myös käyttää näitä ohjelmia, mutta ei samassa määrin. Kuten sanoin jo aikaisemmin, me teemme myös tällaisia laadullisia tutkimuksia, mitä tapahtuu kansallisella tasolla Käytimme tähän kansallisia tutkimuksia, jotta voisimme täydentää kuvaa ja nähdä, minkälaista kansallista lainsäädäntöä on olemassa, miten asia on kehittynyt ja kuten te näette, on olemassa kansallisia tutkimuksia taloudellisesta osallistumisesta ja prosenttiosuuksia, esimerkiksi Ranskassa 43 prosenttia käyttää voitonjakoa, Alankomaissa 13 ja Irlannissa 17 prosenttia, Saksassa vuodelta 2009 9 prosentilla yrityksistä on voitonjakoa ja 66 prosenttia työntekijöistä hyötyi tästä. Ja tutkimuksen tulosten perusteella näkee, että tätä käytetään enemmän miesten joukossa. Tässä on tiettyjä sukupuolijakaumia ja kokopäiväisesti työskentelevät käyttävät tätä enemmän, samoin kuin johtajataso, korkeasti koulutetut, yksityinen sektori ja niin edelleen. Kansallisia säädöksiä tästä taloudellisesta osallistumisesta myös niissä maissa, joissa asioita ei yleensä säädellä. Taloudellinen osallistuminen on asia, jota on säädelty. Esimerkiksi vuonna 1982 Saksassa, Suomessa on tästä lainsäädäntöä on maita, joissa on toimenpiteitä, joilla pyritään rohkaisemaan tähän. Itävalta, Belgia, Ranska, Espa, ähm, Saksa. Eli lainsäädännössä annetaan tiettyjä helpotuksia esimerkiksi verotukseen tai sosiaaliturvamaksuihin, jos yritys käyttää jonkinlaista taloudellista äh, välinettä. Oli nyt kysymys sitten esimerkiksi osakkeista tai arvopapereista. Äh, sitten sosiaalinen vuoropuhelu on yksi osa. Me kysyimme, onko taloudellinen osallistuminen osa työehto neuvotteluita. Onko se ylipäätään mahdollista? Me saimme jäsenvaltiosta tietää, että tämä riippuu ylipäätään maiden omista testneuvotteluista neuvotteluista ja siitä, minkälaista lainsäädäntöä asiasta on. Me kyselimme työntekijöiden ja ammattiyhdistysten näkemyksiä eri maista tässä minä nyt äh, referoin vain äh, Saksan BDA-järjestöä ja siellä he ovat tyytyväisiä tähän ja taloudelliseen osallistumiseen, koska he saavat silloin esimerkiksi äh, verohelpotuksia. Tämä parantaa motivaatiota ja johtaa tällaiseen yrittäjäajatteluun. Mutta kaikkien näiden pitäisi kuitenkin olla täydentäviä peruspalkalle, eikä ainoana. Ja tässä pitäisi olla mukana myös työntekijöiden mahdollisuus osallistua, eikä tässä pitäisi olla sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Ja sitten vielä lopuksi. Katselimme myös näitä erilaisia trendejä ja suuntauksia. Me tiedämme, että laman aikana monet maat ovat vähentäneet näitä taloudellisen osallistumisen ohjelmia, mutta kysyimme asiantuntijoilta kansallisella tasolla, ja mikä tämä suuntaus on ja näkyi, että, että tämä on nyt jälleen positiivisesti kasvavassa, eli näitä ohjelmia käytetään enemmän talouden elpymisen myötä. Mitä tulee taloudelliseen osallistumiseen, me tiedämme, että digitalisoituminen tulee vaikuttamaan työmaailmaan ja taloudellinen osallistuminen tulee olemaan osa seuraavaa tutkimusta, joka tullaan tekemään 2018 19 eurooppalaisista yrityksistä. Ja me tiedämme, että digitalisoituminen tulee muuttamaan yritysten toimintaa ja ajattelutapaa. Ja yritysten vanha nykyinen tapa toimia ei enää toimi. Siellä vaaditaan korkeasti koulutettuja, päteviä ihmisiä. Ja siksi oletamme, että jatkossa tullaan käyttämään näitä ohjelmia enemmän, mutta toki meidän täytyy tutkia asiaa vielä. Eli nämä julkaisut löytyy myös netistä online. Viimeisin tutkimus, jonka löydätte, löytyy sieltä myös. Kiitos. Recht herzlichen Dank. No, suuret kiitokset teille. No niin, ja sitten vuoron saa professori Lovits. Olkaa hyvä. Äh, ähm, Kiitoksia. Puhun nyt englantia, koska myöskin esitykseni on tehty englanniksi. Eli kiitoksia tästä kutsusta tulla puhumaan tähän kokoukseen. Eli automaatio ja pääoman keskittyminen norsuhuoneessa. Eli kun ajatellaan nyt sitä, miten ollaan tyytymättömiä teknologiaan ja robotiikkaan, niin siihen liittyvät omaisuuskysymykset. Eli kuka tulevaisuudessa omistaa robotit ja koneet, jotka luovat hyvin paljon arvoa jälkiteollistuneessa yhteiskunnassa. Eli tässä nyt ei toimita koneita vastaan, vaan koneiden puolesta. Ja tämähän on tietysti asia, jossa työntekijöiden taloudellinen osallistuminen astuu kuvaan eri muodoissa – ja se johtuu sitten omistajuuteen ja yhteisomistajuuteen myöskin koneiden osalta, joita käytetään tuotantoprosessissa. Eli taustaa tälle analyysille. Jos katsotaan ensin työn jakautumista eli miten lisäarvo ja palkat jakautuvat. Ja tästä kuvasta näkyy, menemättä nyt yksityiskohtiin, tällainen trendi, joka on nähty jo 30 vuoden aikana, eli että tämä työnjakauma laskee. Sitten on katsottu, mitkä olivat tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttivat tähän laskusuuntaukseen. Ja hyvin pitkään tärkein syy oli globalisaatio, ulkoistaminen, kansainvälistyminen. Ja viime aikoina on ollut useita tutkimuksia, joissa nämä tutkimustulokset on vahvistettu. Ja jopa 80 prosenttia johtuu pääomatilanteesta ja tuottavuuden kasvusta. Eli automaatio on vallannut alaa. Sitten tämä norsuhuoneessa, eli automaation jakovaikutukset – Tässä keskustelussa on keskitetty lähinnä vaikutuksiin työmarkkinoille – Eli kuka menettää työnsä, uusia työpaikkoja syntyy, mutta ei kuitenkaan ole katsottu vaikutuksia tulokehitykseen. Mutta informaatio- ja viestintäteknologia on muuttanut teknologisen muutoksen luontoa. Ja hiljaa viimeaikainen kehitys on ollut sitä, että ihmistyövoimaa korvataan. Näin voidaan leikata kustannuksia – ja vuoden 2013 tutkimus arvioi, että jopa 47 prosenttia eri töistä voidaan automatisoida seuraavan 20 vuoden aikana. Ja vaikutukset eivät ole suotuisia keskivertotyöntekijälle. ja Euroopan parlamentti oikeudellisten asioiden valiokunnassa on ollut huolissaan työn tulevaisuudesta ja sosiaaliturvajärjestelmän kestävyydestä ja myöskin eriarvoisuuden lisääntymisestä ja vaurauden ja vaikutusvallan jakautumisesta. Koneethan eivät maksaa sosiaaliturvamaksuja, mutta ne eivät myöskään kuluta mitään. Mutta tärkeää on kuitenkin muistaa myöskin se, että omistajuus vapaassa markkinayhteiskunnassa johtaa siihen, että tuotannon voittoja jaetaan eteenpäin. Eli niille, jotka tekevät työtä ja niille, jotka omistavat pääoman. Ja sitten kun katsotaan, että automaatiosta koituu haittaa vähän koulutetuille, eli se johtaa siihen, että tuloeriarvoisuus lisääntyy. Tässä taas pieni kuva. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta tämä kaavio osoittaa, että tuottavuuden lisääntyminen ja palkankehitys ovat irrallaan toisistaan. Tässä on katsottu vuosia 1975 2010 ja punainen viima on tuottavuuden kasvu ja muut liittyvät sitten sitten työtunteihin. Ja tärkeää tässä nyt on nähdä, että tuottavuuden lisääntyminen on nyt irtaantunut palkkakehityksestä. On sanottu, että automaatio tuhoaa, mutta myöskin luo työpaikkoja. Eli millainen suhde on näiden kahden tyyppisten työpaikkojen välillä. Ja on todettu, että vaikka työpaikkoja syntyisi yhtä nopeasti kuin niitä tuhoutuu, niin on kuitenkin tärkeä ero näiden työpaikkojen välillä. Eli näiden työpaikkojen laatu ja niihin liittyvät tulot. Ja näistä asioista puhuttiin pari vuotta sitten. Economist-lehdessä oli artikla ja siinä puhuttiin, että tämä tuo työpaikkoja takaisin. Monet suuret yhdysvaltalaiset yritykset siirsivät tuotantoa esimerkiksi Kiinasta ja Pakistanista takaisin Yhdysvaltoihin. Ja sitten mietittiin, tulevatko työpaikat myös takaisin. Näin ei käynyt kuitenkaan koska tavoitteenahan tässä oli leikata kustannuksia ja se tapahtui automaation kautta. Ja oli halvempaa tuoda nämä työpaikat takaisin Yhdysvaltoihin sen sijaan, että maksettaisiin kuljetuskustannuksia. Eli Yhdysvalloissa robotit toimivat ja niiden kustannukset alkoivat olla kilpailukykyisiä, kun verrattiin Kiinan palkkoihin. Eli Yhdysvalloissa on halvempaa tuottaa koneilla ja säästät kuljetuskustannuksissa. Ja kyse ei ole niinkään työpaikkojen palauttamisesta, vaan kustannusten leikkaamisesta, mikä on ihan ymmärrettävää. Ja tietysti kyse on myöskin siitä, että hyviä työpaikkoja tulee huonojen tilalle, näin yksinkertaisesti sanottuna. Tulevaisuuden maailmassa tuottavuus nousee voimakkaasti, kun katsotaan työtunteja, mutta se on kuitenkin irrallaan palkakehityksestä, koska harvat kehittyvät tästä esimerkiksi pääomatulojen muodossa. Eli pääomaomistajuus ja työntekijät koneiden osaomistajana voivat myöskin hyötyä yhtä lailla. Ja jos koneiden ja robottien omistajuus olisi yleisempää, niin silloin työntekijät voisivat tehdä vähemmän tunteja, lisätä tuottavuuttaan ja samalla pystyisivät lisäämään tulojaan ja vapaa-aikaansa. Eli nyt tämä uusi tilanne Ja yksi tapa edistää tätä yhteisomistajuutta tällaisessa tuotannossa on taloudellinen osallistuminen. Ja pari esimerkkiä hyvistä käytänneistä. Eli toinen liittyy yrityksen luomiseen ja toinen yrityksen toiminnan päättymiseen. ESOPS. Niitähän harjoitetaan paljon Yhdysvalloissa, Englannissa, Iranissa. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa se, että perheyritysten toiminta jatkuu. Tästähän on keskusteltu juuri hetki sitten, kun puhuitte omasta tapauksestanne. Ja vuodesta 2014 Yhdysvalloissa on ollut noin 10 000 tällaista tapausta ja yli 14 miljoonaa työntekijää on nyt osaamisteina. Monet näistä ovat 300 on sataprosenttisesti tällaisessa järjestelmässä, ESOP-järjestelmässä. ja näiden tuottavuus on myöskin parempaa. Ne maksavat enemmän veroja, siellä on enemmän pysyviä työpaikkoja ja tämä on sen mukaista, mitä Demetriadis sanoi omassa esityksessään. Ja sitten toinen tärkeä esimerkki, josta tällä hetkellä keskustellaan, on tämä Societatis Laboralis Espanjassa. Siinä on rajavastuuyhtiö, joka on pääasiassa työntekijöiden omistuksessa. Ja erikoista tässä on se, että niitä on ollut olemassa yli 30 vuotta. Ne ovat olleet menestyksekkäitä työpaikkojen luojia. Mutta niiden kautta on myöskin saatu työttömiä takaisin työmarkkinoille. Vuodesta 1985 työttömyysmaksuja voidaan käyttää startup-yritykseen tai sellaisen perustamiseen. Ja noin 30 prosenttia näistä perustajista on entisiä työttömiä. Näitä oli yli 10 000 Espanjassa, jotka työllistävät 65 000 ihmistä Espanjassa. Eli nämä ovat mielenkiintoisia lukuja. Mutta sitten vielä viimeinen huomio. Löydätte paljon näistä tiedoista tutkimuksessa, joka on tehty komissiolle osana pilottihanketta vuoden 2014 lopussa. Taloudellinen osallistuminen, siis tämähän on oikeusasioiden pääosastolta saatavissa. Ja se linkki löytyy tuosta viimeiseltä sivulta. Se nyt ei näy, mutta se on kuitenkin tämän esityksen viimeisellä sivulla. Eli haasteena on nyt avata taloudellista osallistumista myöskin digitalisoitumiseen ja automatisoitumiseen. Kiitos. Suuret kiitokset teille, professori. Ja nyt vuorossa on sitten EAY. Olepa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja Heste Lynch. Tosiaan, ja olen EAYn edustaja. Niin kuin kaikki tiedätte, me edustamme työntekijöitä ja ammattiliittoja Euroopassa. Ja nythän tämä keskustelu on kyllä erittäin ajankohtainen ja erittäin hyödyllinen, kun ajatellaan uutta teknologiaa, teknologiaa, jota otetaan käyttöön, josta luemme lehdistä ja niin edelleen, tulee vaikuttamaan hyvin paljon elämäämme. Teknologian kehitys äh, tietenkin helpottaa ihmisten äh, työtä ja voi tehdä mahdollisesti työstä myös huomattavasti turvallisempaa ja lisätä tuottavuuttakin. Mutta aina on myös vaarana se, että vaikutus voi olla kielteinen, äh, tulee yhä enemmän äh, tilanteita, joissa mitataan ihmisten tuottavuutta, jossa valvotaan, jossa työntekijät ovat yhä kaukana, kauempana omasta työntekomallistaan ja niin edelleen. Kun ajatellaan äh, syrjintää ja vanhanaikainen syrjintä on varassa ikään kuin palata työelämään, kun äh, katsoin omaa LinkedIn-profiiliani, niin minulle tuli viesti, jossa todettiin, että Ester, tiedätkö, että suuryritykset kuten Ryanair etsivät kaltaisiasi juristeja. En minä Ryanairista paljoa tiedä, mutta en kyllä usko, että Ryanair etsii minun kaltaistani juristia, joka ajaa AY-asiaa päivittäisessä työssään ja joka pyrkii todella parantamaan työntekijöiden asemaa ja myös heidän saamansa palkkaa nyt hyvin usein puhutaan jopa siitä, että keinoäly tulee korvaamaan nämä meidät ihmisjuristit. Mutta mitäpä sinne sitten pitäisi ohjelmoida, että minusta vaikka pääsisi eroon, mitä järjestelmään täytyy ohjelmoida. No sinne ei taatusti ohjelmoida AY-ajattelutapaa. Ja kun ajatellaan sitä, mitä sinne voitaisiin ohjelmoida, niin emme ehkä vielä ole tunnistaneet kaikkia näitä vaaroja ja mahdollisuuksia. Ajatellaan työntekijöiden tämänhetkisiä ongelmia esimerkiksi eh, heidän taloudellisen osallistumensa suhteen, stereotypioiden suhteen ja niin edelleen, niin eivät ne ole mihinkään hävinneet nämä entiset ongelmat. Ei vaan nyt itse asiassa saattaa käydä niin, että tämä eh, hyvin perinteinen syrjintä eh, vahvistuu entisestään. Eli ne, joita syrjitään jo nyt, heitä tullaan syrjimään jatkossa huomattavasti enemmän. No EAY ei kuitenkaan katso, että teknologian kehityksen täytyy vaikuttaa kielteisesti työntekijöihin. Emme suinkaan näin ajattele, mutta meidän on varmistettava se, että yksikään työntekijä ei jää teknologian kehityksen jalkoihin, ja siihen me tarvitsemme teitä täällä Euroopan parlamentissa, että te annatte vastapainoa tälle puhtaasti teknokraattiselle ajattelulle. Ja riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa tai millä alalla äm, ammattiyhdistys toimii ja minkälainen voitonjakojärjestelmä on voimassa, todetaan, että palkkojen on oltava reilut ja turvalliset ja on varmistettava, että kaikki työntekijät, kaikki työntekijät kaikkialla, kaikilla eri alustoilla voivat itse asiassa ää, ähm, osallistua taloudellisesti näiden järjestelmien kautta. Äh, meillä on monia laillisia innovaatioita, jotka kuvailevat työntekijöitä hyvin eri tavoin ja tekevät esimerkiksi työntekijöistä työnantajia. Ja kun puhutaan taloudellisesta osallistumisesta, täytyy puhua myös osallistumisesta muilla aloilla. Joten mitä suosituksia me voisimme antaa sen varmistamiseksi, että kaikki työntekijät, jotka työtään tekevät, miten tahansa heidän työnsä sitten kuvaillaankin, saavat mahdollisuuden taloudelliseen osallistumiseen eri alusteilla. Sitten tosiaan tuo tuottavuuden kasvu kysymys, kun käytetään robotteja, digitalisoitumista, ohjelmointia tai keinoälyä tai mitä tahansa nyt sitten käytetäänkin – en minä välttämättä ole eri mieltä edellisen puhujan kanssa, mutta kyllä minulla tiettyjä huolenaiheita tässä on. Siis ajatus siitä, että tässä on ikään kuin robotit vastaan työntekijät. Ikään kuin robotti olisi työntekijä. Ei kun robotti on ikään kuin vasara, se on työkalu, joka on työntekijän käytettävissä. Eli kun puhutaan äh, esimerkiksi siitä, että työntekijät äh, voivat äh, olla osa omistajina, mitä vaikkapa robotiikkaan tulee tai robotteihin tulee, joita käytetään työpaikoilla. Siis, <laughs> siis teknologia toimii vain työntekijän panoksen kautta. Ja tämä täytyy ehdottomasti mm, muistaa. Tätä ei saa unohtaa työntekijöiden palkkataso ei ole pysynyt tuottavuuden kasvun tasolla ja kyllä työntekijät varmasti suuttuvat, jos kaikki voitot ja kaikki hyödyt vain laitetaan <laughs> uusien robottien hankintaan. Siis halusin nyt vain sanoa tämän tällaisena sivulauseena. En halua missään nimessä, että työntekijät rinnastetaan robotteihin. Heidän on saatava oma osuutensa tuottavuuden kasvusta, jotta Eurooppa saadaan jälleen raiteilleen. Kun sitten ajatellaan vähän ehkä myönteisempää puolta, niin luonnollisesti taloudellinen osallistuminen ja nämä eri mallit voivat hyödyttää työntekijöitä aivan valtavan hienolla tavalla. Kun ajatellaan näitä mm, uudenlaisia malleja, joissa keskitytään antamaan työntekijöille mahdollisuus esimerkiksi käyttää, saada vapaata opintoja varten, mm, kehittyäkseen näin työssään Eh, tällaisena viisikymppisenä naisena, jos minä jäisin työttömäksi, niin mitä, mitä minä tekisin, mitä minä voisin keksiä urallani tämän jälkeen. Ja olisi kyllä todella su, suureksi hyödyksi, jos vielä viisikymppisenäkin voisi äm, säästää äm, voimavaroja niin, että voisi eh, vahvistaa omaa pätevyyttään oppimalla uutta. Ja hallitukset ja parlamentit, toivon todella niiltä sen varmistamista, että ihmisillä on tilaisuus ja mahdollisuus oppimiseen. Kaikkihan sanovat, että tätä tarvitaan, mutta monet työntekijät ovat hyvin turhautuneita törmätessään sitten käytännön esteisiin, ja tässä ikäsyrjintää ei saa tapahtua. Sitten viimeinen seikkani johon pyytäisin teidän apuanne parlamentin jäsenet, mm, mitä tulee maksukyvyttömyyteen, yrityksen maksukyvyttömyyteen, työntekijät usein tietenkin palkat jäävät maksamatta, jos yritys joutuu maksukyvyttömäksi, mutta jos työntekijöillä on osa omistuksia, niin yleensä he menettävät sitten kaiken. Meidän tulisi tarkastella maksukyvyttömyyslainsäädäntöä uudelleen niin, että työntekijät, jotka osallistuvat taloudellisesti, ovat suojattuina. Kiitos puheenjohtaja. Tässä se, mitä minä halusin sanoa. Kiitos. No niin, kiitokset Este Lynch. Lämpimät kiitokset tästä esityksestä. Ja nyt voimmekin sitten pidemmittä puheitta käynnistää keskustelun. Koordinaattorit ja esittelijät saavat meillä aina ensimmäisen sanan. Ja aloitamme David Kasasta, EPP. Ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa eh, onnittelemalla Juttaa kollegaani tässä, koska tänään on hänen syntymäpäivänsä. Toiseksi haluaisin kiittää puhujiamme tämän aamuisesta keskustelusta olen todella pettynyt siitä, että täällä on niin vähän meppejä paikalla. Minusta meidän pitäisi olla paikalla, kun käsitellään näin tärkeää aihetta. Olen pahoillani. Haluaisin esittää eh, kysymyksen kaikille puhujille. Näettekö te mitään esteitä EUn lainsäädännössä, joka liittyisi taloudelliseen osallistumiseen ja rajat ylittävään vapaaseen liikkuvuuteen EUssa? Näettekö te mitään esteitä tälle ja miten me parlamentaarikkona voisimme auttaa? Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta voisimme rikkoa nämä, kaataa nämä esteet, jos niitä on meidän lainsäädännössämme? Kiitos. Kiitos. Minäkin haluan lämpimästi onnitella äh, Jutta Steinrukia, joka nyt saa puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia näistä onnitteluista. Digitalisointi on aihe, joka tulevaisuudessa vielä tulee antamaan meille paljon työtä ja meidän täytyy hiukan mukauttaa puitehtoja. No ensinnäkin meidän täytyy katsoa digitalisointia kaikilta puolilta, mutta työmarkkinoilla meillä – on yhä vähemmän ihmisiä, jotka ovat itsenäisiä ja joilla ei ole enää minkäänlaisia kytköksiä yrityksiin. He voivat tehdä työtä monille yrityksille. Ja miten tässä voidaan sitten toteuttaa tämä työntekijöiden taloudellinen osallistuminen? Ja digitalisointi nyt lisääntyy ja on yhä hankalampaa työntekijän osallistua taloudellisesti. Nämä saattavat olla kehityssuuntia, jotka koskevat myöskin meitä. Ja mehän kävimme Kaiserslauternissa hiljattain tutkimusinstituutissa ja katsoimme tätä Black Factorya. Eli työntekijöille ei enää ole omia tuotantovälineitä, vaan robotit tekevät työn. Eli miten tämä osallistuminen voidaan mitata ja järjestää? Ja ehkä vielä yksi kysymys, joka on hiukan asian vierestä, mutta miten koko yhteiskunnan pitäisi sitten hyötyä tästä tuottavuudesta, jos yhä harvemmat tekevät työtä? Eli on tämä talouden osallistuminen, mutta myöskin yhteiskunnallinen osallistuminen näihin voittoihin. Eli tämäkin asia pitää selvittää tässä yhteydessä. Antti. Kiitoksia. Sitten Andrew McIntyre. Uh, chairman, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin tietoinen siitä, että äh, tässä minulta meni nyt Äh, hyvin paljon näistä esityksistä. Jouduin olemaan muualla toisessa kokouksessa. Se on valitettavaa. Olen David Kassan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että on harmi, että useampi meppi ei ole päässyt paikalle, mutta tähän liittyy tietenkin nämä, ähm, tiettyjä ongelmia. Esimerkiksi monet pienet poliittiset ryhmät ovat kyllä voimavarojen äärirajoilla usein, eli en ollenkaan usko, että poissaolo liittyisi mitenkään mielenkiinnon puutteeseen. Tässä kun puhutaan työpaikkojen varmistamisesta, kyseessä on aihe, josta olen erittäin erittäin kiinnostunut ollut jo aika pitkään ja omassa maassani olen nähnyt useitakin esimerkkejä siitä, miten kysymys ei ole suinkaan siitä, että robotit tekisivät työt, työt, jotka ovat palanneet. Ei vaan kyse on hyvin paljon laadusta ja siitä, että pyritään äh, lyhentämään toimitusketjua. Esimerkiksi omassa vaalipiirissäni Jaguarin Land Roverin äh, alihankkijat äh, nyt valmistavat itse tiettyjä osia, jotka aiemmin valmistettiinkin Kiinassa. Ei suinkaan näitä edes valmisteta meillä koneellisesti, vaan ihan ihmiset niitä siellä tekevät. Ja ainakaan näin yhdistyneessä kuningaskunnassa robotit ja automaatio eivät suinkaan ole ottaneet ylivaltaa, vaan kyse on taidoista ja laadusta ja siitä, että saadaan todella lyhennettyä tätä toimitusketjua ja että esimerkiksi nämä osat ovat saatavilla hyvin nopeasti, koska ne ovat jo siinä ihan kotiovella kynnyksellä. No niin, nyt puhun tässä autoista, kun kerran tosiaan omalla vaali, omassa vaalipiirissäni on tämä Jaguarin Land Roverin tehdas, mutta kyllähän teknologian kehittyminen, digitalisaatio on tuonut valtavasti hyötyä teollisuudelle. Esimerkiksi juuri tuottavuuden kasvun kautta meillä oli tuottavuuden suhteen suuria ongelmia, mutta nyt esimerkiksi autonvalmistajat ovat ihan huippu tasolla, mitä tulee työntekijöiden tuottavuuteen. Ja tuottavuus ei tietenkään, eivät, eivät, eivät robotit omista sitä tuottavuutta, vaan työntekijät ja, ja, ja siis yritykset. Öm, olen täysin samaa mieltä, että nämä ö, investoinnit ovat tietenkin yritykselle merkittäviä ja robotti ei suinkaan ole työntekijä, vaan työntekijän työväline – työkalu. Ja on hyvä, että teki tämän, tekin tämän mainitsitte. En tiedä, voiko tähän tuottavuuskysymykseen vielä lisätä jotakin. Ja jos voisitte, niin olisin hyvin kiitollinen. Kiitos. No niin, kiitoksia. Nyt vuorossa olisi Marian Hakin, mutta Renate Weber puhuu hänen puolestaan. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kolmea vierasta heidän esityksistään tänään. Erittäin mielenkiintoisia kyllä olivat. Tämän kuulemisen ajankohta on myös erittäin hyvä, koska me eilen puhuimme robotiikan lainsäädännöstä ja keinoälystä ja muusta. Tämähän on juuri se, mitä meidän pitäisi tehdä. Käydä tämän kaltaisia keskusteluita, aivoriihiä. Tässä on kysymys nyt siitä, mitä tapahtuu lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Ja pitkän aikavälin tässä mainitsen, koska jos professori Lovitz sanoo, että huoneessa on elefantti, niin pelkään, että pitkällä aikavälillä tämä elefantti muuttuu Godzillaksi. Me emme todellakaan tiedä, mitä vaikutuksia mitä tapahtuu 50 vuoden kuluttua? Ja näin myös uutisen siitä, että, että esimerkiksi lakimiehet katoaisivat ja että heidän tilalleen tulisi robotit. Ehkä näin käy poliitikoille, kukapa tietää. Mutta koskapa meidän on tarkoitus nyt tehdä lainsäädäntöä lyhyelle ja pitkälle aikavälille, niin silloin olisi tärkeää keskittyä tiettyihin asioihin, jotka ovat tässä aika puitteistossa. Minä tuen taloudellista, työntekijän taloudellista osallistumista. Minusta tämä on hyvä vastaus meidän ajallemme. Mutta kun katsoo tätä uutta ympäristöä, mitä automaat, valtio luo, niin minulla on tiettyjä kysymyksiä esimerkiksi siihen, siitä ajatuksesta, että ei puhuta taloudellisen osallistumisen klassisesta muodosta, vaan robotin omistajuudesta. Mitä jaetaan työntekijöiden kanssa? Okei, mutta sitten haluaisinkin kysyä. Ensinnäkään tätä ei tapahdu joka puolella maailmaa. Kaikkein kehittynein kehittyneimmissä yhteiskunnissa ovat tässä, ollaan tässä tilanteessa ainakin aluksi. Mutta minun on vaikea kuvitella maata, jossa suuri määrä työntekijöitä hyötyisi siitä, että he omistavat nämä robotit. Mitä he tekevät sitten? Pelaavat jotain peliä puistossa koska työllä itsellään on sosiaalinen arvo. Ihmiset haluavat mennä töihin, olla tekemisissä toistensa kanssa. Tämä on myös näkökulma, joka pitää huomioida. Emme me voi pysäyttää tätä kehityskulkua, mutta meidän täytyy myös äh, ymmärtää, mitä tapahtuu. Ja keskipitkällä aikavälillä, kuten professori Lovits sanoi, robotit eivät kuluta, ihmiset kuluttavat. Mutta jos ihmiset kuluttavat, he tarvitsevat rahaa, jotta he voivat käyttää tätä rahaa kulutukseen. Mitä enemmän automatio korvaa ihmiset, no me voimme kutsua robotteja vaikkapa työkaluiksi, ja nämä työkalut korvaavat työntekijät ja tuottavuus kasvaa. Mutta jos ihmisillä on vähemmän rahaa, koska tästä syntyy myös työttömyyttä, kun siirretään esimerkiksi tehdasmaasta toiseen automaation tai jonkun muun takia tai kustannushyöty syistä, niin se merkitsee sitä, että kulutukseen jää vähemmän rahaa. Miten me voimme ratkaista tämän? Onko tämä nyt noidankehä vai johtuuko tämä nyt siitä, että en ymmärrä makrotaloutta? Minulla on tällaisia kysymyksiä tällä hetkellä. Dankeschön. Jetzt werde Kiitoksia. Nyt vuorossa olisi GUE-ryhmä. Paikalla ei ole kuitenkaan ketään, eikä vihreästä ryhmästäkään. EFDDstä Laura Ageakan ei ole paikalla. ENFstä Dominik Martankään ei ole paikalla. Joten nyt puhe vuoro sitten muille alukkaille ja satunkin nyt itse olemaan puhujalistalla tässä seuraavana ehkäpä yrittäisin esittää tässä neljä viisi kysymystä tai ö, ajatusta. Olen hyvin paljon pohtinut sitä, minkälaisia odotuksia esimerkiksi Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, talouselämällä on. Talouselämä itse asiassa tulevina 20 vuotena odottaa digitalisaation johtavan 3-40 prosentin tuottavuuden kasvuun. On kyllä hyvin kunnianhimoista ja jos tuottavuuden kasvu on lähelläkään noita lukuja, niin Saksassa ja Itävallassa esimerkiksi kyse olisi kaksinkertaisesta tuottavuuden kasvusta verrattuna vuosiin 1990-2010 väliseen aikaan. Ja tämä kyllä minua hiukan pelottaa, kun ajatellaan vaikutusta työntekijöiden määrään, koska tuottavuuden kasvu ainakin aiemmin teollistuneissa maissa on aina vaikuttanut kielteisesti työntekijöiden tarpeeseen tai työntekijöiden määrään. Näin teollisuuden kehittyminen on johtanut työpaikkojen menettämiseen ja tämä minua kyllä huolestuttaa kovasti ja kun näitä vaikutuksia ajattelee, niin tässä tarvitaan kyllä hyvin merkittäviä yhteiskunnallisia ja poliittisia päätöksiä tilanteen Eh, lievittämiseksi. Näin minä asian näen ja haluaisinkin mielelläni kuulla asiantuntijoiltamme heidän ajatuksiaan. Toinen kysymykseni liittyy sekin työpaikkoihin. Eilen eh, sanoin, eh, että haluaisin olla yhtä myönteisellä mielellä teollisuus 4.0 suhteen kuin monet muut ovat, mutta minä en oikein osaa olla sitä. Me tosiaan kävimme Piilaaksossa ja vierailimme muun muassa Amazonilla. Siellä 1800 työntekijää liikuttelee noin 20 miljoonaa tuotetta siellä liikkeessä ja 30 tuhannellakaan työntekijällä tämä ei onnistuisi, joten digitalisointi on todella tehostanut toimintaa, mutta kun digitalisointi ei luo työpaikkoja ja digitalisoiminen yhdessä yrityksessä, Amazonissa esimerkiksi, mm, vähentää työpaikkoja myös muualla, esimerkiksi Walmartissa, ja, ja, ja, rajoittaa myös uusien toimijoiden pääsyä markkinoille. Ja minä eilen sanoinkin, että kun katsotaan vaikkapa autoteollisuuden toimijoita ennen digitalisoitumista ja sen jälkeen. Bratislavassa Volkswagen aloitti toimintansa 1500 työntekijällä, nyt heitä on enää 280 jäljellä. Eli digi, se, että digitalisoituminen sinänsä loisi uusia työpaikkoja, sitä minä en kyllä todellakaan usko. Kolmas huomio, niin professori Lovic, olen lukenut minäkin tuon Oxfordin tutkimuksen. Ja jos teidän väitteen oikein ymmärsin, että tässä vaaditaan yhä korkeammin koulutettuja työntekijöitä ja päteviä työntekijöitä. Niin jos minä oikein luin tuon Oxfordin tutkimuksen, niin digitalisointi vaarantaa työntekijät niin vähiten koulutetut kuin korkeimmin koulutetutkin. Ei niinkään sitä keskitason koulutuksen saanutta ryhmää. Mikä on tämän, tämän teidän huomioon tähän? Me kävimme tosiaan ähm, Kaiserslauternissa. Reshoring meitä siellä työllisti. Tuotannon palauttaminen äh, omaan maahan meitä siellä äh, työllisti. Ja kun oli siis tuotantoa, joka äh, aiemmin oli siirretty muille maille, en minä suinkaan usko, että se siirtyy liittyy tai palaa Eurooppaan yhden suhde yhteen. Eli kyllä digitalisoituminen johtaa myös rationalisoimiseen. Vähemmän niitä työpaikkoja palaa. Kyllä työpaikkojen palaamista, palauttamista tulee varmasti tapahtumaan jatkossakin. Näin Kaiseslauternin niin asiantuntijat meille vakuuttivat, erityisesti koska tietyt toimitusjärjestelmät digi digitalisoituneessa maailmassa esimerkiksi ovat erilaisia nyt Kiinankin tuotannon suhteen. Jos Amazon esimerkiksi puhuu siitä, että jos jouluaattona joku kello viideltä tilaa kalkkunansa, niin seitsemältä se on pöydässä. Enpä tiedä, jos tämä logistiikka tapahtuu tai toimii kaikki internetin välityksellä, niin eipä sitä, sitä tuotetta kyllä sitten siellä Kiinassa voi tuottaa. Kyllä se on tuotettavaa Euroopassa, jos toimitusajan on tarkoitus olla näin lyhyt. Mutta mm, entäpä laatu? ja entäpä palkat ja entäpä työehdot, siirtyvätkö nekin sitten Kiinasta Eurooppaan? Hmm. Eli minä tässä todella pohdin ja pohdinnoissani melkein päädyn siihen, että tuo tuottavuuden kasvaminen aivan varmasti luo yhä parempia mahdollisuuksia vahvistaa työntekijöiden osallistumista. Kyllä toki, mutta paljonko niitä työntekijöitä sitten on jäljellä, paljonko heitä enää tarvitaan. Ja jos työntekijöitä tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin aiemmin, niin mitenkä sitten esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmä saadaan pysymään jaloillaan, kun esimerkiksi sitten ihmiset joutuvat siirtymään uusille aloille ja hankkimaan koulutusta uusilla aloilla – koska täytyyhän ihmisten löytää työtä ja meidän poliitikkojen täytyy huolehtia siitä, että ihmiset löytävät työtä. Jos teollisuudessa ja palvelualalla tarvitaan yhä harvempia työntekijöitä, niin mitenkä me järjestämme yhteiskuntamme, mihin laitetaan ne työntekijät, ne ihmiset, jotka näiltä aloilta jäävät työttömiksi. Mistä he löytävät sitten uuden työpaikan? Anteeksi, puhuin nyt vähän pitkään, mutta minähän puhun niin harvoin täällä, että joskus sitten vähän pidempään. Seuraavaksi puheenvuoron saa Evelin Regner. Kyllä. Ähm. Kiitoksia. Useampi kysymys. Ensinnäkin haluaisin tietää hiukan enemmän tästä Espanjan mallista Societatis Laborales. Eli kun ajatellaan näitä tavoitteita, jotka ovat hienoja, eli meillähän on näitä eri tutkimuksia, mutta haluaisin nyt yhdistää tämän tähän digitalisoitumiseen ja työttömien menestyksekkääseen integrointiin ja ovatko nämä vain turhia toiveita, mutta että todellisuus on sitten erilaista. En ole käynyt vielä tätä tutkimusta läpi, mutta varmaan voitte kertoa siitä vielä jotain. Sitten taloudellinen osallistuminen. Sehän on se norsu huoneessa, Gortsilla oikeastaan. Oikeudellisten asioiden valiokunnassa olemme käsitelleet paljon robotteja ja keskustelet myöskin tietosuojasta, ja yksi asia on selvä, ja kysynkin nyt siitä. Eli roboteista voi tulla Godzilla, jos jollain ei ole kaukosäädintä tai ole sitten ohjaamassa robottia sisältäpäin. Jos sitä ei ohjata kunnolla, niin sitten kun ajatellaan tuottavuutta ja työllisyyttä, niin sitä voidaan hyödyntää oikealla tavalla. Ja siksi, kun ajatellaan tätä oma mietintöä, niin meidän, mehän jo vuonna 2013 hyväksymme yhden tekstin tästä aiheesta ja kysyisin. Tässä on nyt näitä perusperiaatteita, joiden mukaan pitää kuulla työntekijöitä ja heidän edustajiaan, työmarkkinaosa puolet pitää ottaa mukaan tähän ja työntekijöitä pitää suojelta näiltä riskeiltä, Yhtäältä on tämä pääomariski ja sitten riski menettää työpaikkansa. Jos ajatellaan näitä pää, peruspääperiaatteita ja tätä taloudellista osallistumista, niin meillä on jo näitä perussääntöjä. Ja on tarpeen, että työntekijät yhdessä niiden kanssa, jotka ovat jo omistajia, he yhdistävät nämä välineet, jotta se ei johda huonompaan tilanteeseen. Eli mikä nyt on tilanne, miten tätä pitäisi soveltaa digitaalisella alalla. Ja kolmanneksi, kun ajatellaan tätä kilteistä McDonald's-esimerkkiä, meillähän on McDonald's, jolla on paljon kokemusta yritystoiminnasta, franchisingista – Nehän maksavat valtavan korkeita vuokria ja se sitten näkyy palkoissa. Siellä on nollatuntipalkkoja tai no mikä sitten onkin kansallinen lainsäädäntö. Ja sen lisäksi he saavat vielä mahdollisuuden tämän työntekijöiden osallistumisen kanssa luoda erilaisia veromalleja, ja näitä voittoja ei sitten jaetakaan työntekijöille. Eli kun ajatellaan tätä työntekijöiden osallistumisesta ja nyt kun yhdistetään se digitalisoitumiseen, niin kun ajatellaan näitä yritysrakennelmia, eli työntekijöiden osallistuminen ja digitalisointi, yhteiskunnalliset säännöt, mielestäni tämä on vielä aika iso asiakokonaisuus. Kiitos. Sitten Thomas Mann. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille kolmelle puhujalle. Eli tässä tuli alussa kaikki tämä hyvä Jutan syntymäpäivät. Juttahan on, on henkilö, joka on jatkuvasti aktiivinen ja on äh, suuri voitto saada hänet meidän äh, valiokuntamme. Äh, sitten surullinen ilmoitus. Muistan, että Menradin vielä, joka oli vuosikaudet parlamentissa, hän kuoli tässä muutama päivä sitten. Ja Menra teki hyvin paljon työtä tämän asian parissa ja sen vuoksi halusin häntä tässä muistaa. Ikävää, että hän ei enää ole joukossamme. Hän olisi taatusti seurannut tätä kuulemista myös. Ja puheenjohtaja viittasi tähän Silikon välimatkaan, jossa kävimme Amazonilla, Googlella, Intelillä, Facebookissa. Ja Yhtäältä olimme aika, se oli kiehtovaa, mutta kuitenkin yksi asia oli, mikä löi se Kaikki, kukaan on ollut yli kolmekymppinen. Ja tämä liittyy varmasti siihen, tähän koko kehitykseen ja digitalisoitumiseen. No ehkäpä siellä on tällainen eliitin muodostuminen käynnissä, mutta tämä tulee vaikuttamaan ja tämän vaikutuksen tulee näkemään joka puolella ja me joudumme koko ajan näkemään enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka joutuvat toimimaan yrittäjänä, jotka tekevät osa-aikatyötä. Eli on palkka ja sitten on tiettyä kasvua ja sitten ajatellaan kuitenkin esimerkiksi eläkkeitä ja miten ihmisiä otetaan tiettyyn työhön vähäksi aikaa, tekevät, tekevät työnsä, saavat palkkaa ja lähtevät. Ja, ja sitten nämä ihmisiä, ei ole mitään. Tämä on, on hyvin vaikea sanoa, sanoa, auttavatko meidän projektimme tilanteeseen. Ja sitten, miten me voimme yrittää osallistua tähän arvojen rakentamiseen ja äh, esimerkiksi lainsäädännöllä, koulutuksella. Eli minkälaista koulutusjärjestelmää me haluamme, koska myös koulutus tavallaan vanhenee hyvin nopeasti, vai saammeko jonkinnäköistä korvausta? Nämä ihmiset, jotka haluavat olla mukana ja päättämässä, ja esimerkiksi työmarkkinaosapuolet, ja ketkä kaikki korvataan koneilla. Kyllähän mekin MEPit välillä olemme hieman niin kuin koneita. Meillä on säännöt ja määräykset esimerkiksi siitä, kuinka me äänestämme. Ja osallistuminen. Riittääkö, herra professori, että me sanomme, että osallistumista voitaisiin saada, jos me motivoimme ihmiset esimerkiksi valtion työpaikoille? Ja että meillä on tavallaan tällainen perusta, jossa meillä on tällainen tavallaan taattu työntekijämäärä ja sitten täytyy katsoa, miten kauan näitä työpaikkoja voidaan säilyttää tai ylläpitää, kun on kysymys yhdistyksistä tai kun yritykset yhdistyvät tai työpaikkoja siirretään sinne tai tänne. Millä tavalla voidaan varmistaa näitä, taata näitä työpaikkoja esimerkiksi työmarkkinaosapuolten kanssa niin, että meillä on tällainen perusyritys, jossa on työntekijöitä käytettävissä. Ja sitten kuten puheenjohtaja jo sanoi, pelkään, sitten yritykset voivat sanoa, että me haluamme olla vielä tuottavampia ja emme ö, enää palkkaa työntekijöitä yksinkertaisiin työtehtäviin, jotka kone voi hoitaa, koska koneethan ö, esimerkiksi ilmoittaa, esimerkiksi laitteet ilmoittavat esimerkiksi mitä varaosia tarvitaan, ei tämä ole mitään tulevaisuutta. Esimerkiksi Saksassa erässä tehtäessä koneet hoitavat kaiken, laitteet hoitavat kaiken. Ja siellä on sitten muutama henkilö jotka valvovat, että kaikki toimii. Ja muita siellä ei ole. Katsotaan, mihinkä tämä päätyy. Komission jäsen Oettinger puhui tuottavuudesta, menestyksestä ja eteenpäin menemisestä hienoa, mutta hän myös näki tässä tiettyjä muttia ei voi sanoa, että yksi valiokunta tekee yhtä ja toinen valiokunta tekee jotain muuta, koska nämä kaikki asiat kuuluvat yhteen. No, puhuin tässä nyt ehkä hieman liian pitkään, mutta tämä, minulla oli paljon sydämelläni. Kiitokset. Niin. Ää, tässä äsken vähän voisin, tuli myös mieleen se, että minkälainen tulee automaattinen valiokunnan puheenjohtaja sitten olisi. Minä en kyllä ainakaan siihen mallin sovin. Meillä on vielä 25 minuuttia aikaa. Sitä on hankala ihan tasan jakaa, mutta ehkäpä jos jokaisella asiantuntijalla on kahdeksan minuuttia aikaa vastata esitettyihin kysymyksiin. Missä järjestyksessä olisitte halunneet vastata? Dimitri Dimitrialis ensin, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos oikein mielenkiintoisista huomioista ja antoisasta keskustelusta. Voisin ehkä aloittaa tai lähteä liikkeelle siitä lähtökohdasta, että on teollisuuden aloja, joihin digitalisoituminen jo on vaikuttanut. Minulla ei ollut omassa puheenvuorossani alustuksessa kylliksi aikaa puhua digitalisoitumisesta, mutta vaikkapa musiikkiteollisuus. Muutama vuosi sitten Bostonin yliopiston opiskelijat eh, tekivät eh, tietokoneohjelmiston, joka teki MP3 jakamisen mahdolliseksi tuolloin. Ja he eivät tienneet, miten tuo teknologia vaikuttaisi musiikkiteollisuuteen ja myös muihin teollisuuden aloihin. Tämähän on jo nyt ihan elämän tosiasia. MP3 tiedostoja on helppo jakaa ja niihin pääsee käsin käsin netissä. Myös pankki alalla Deutsche Bank ja myös muut pankit ovat äh, vastikään ottaneet äh, tai äh, julkaisseet raportteja, joissa konkreettisesti todetaan, että on muutoksia ja rahoitusala on helppo digitalisoida ja osa työpaikoista voidaan digitalisoida ja näin nämä työpaikat korvattaisiin uudella teknologialla tai roboteilla. Kyseessä ovat immateriaaliset työpaikat tai tuotteet, jotka tosiaan siis korvattaisiin roboteilla. Ja jopa rahoitusalaakin tämä koskee. Deutsche Bank totesi kertomuksessaan myös, että ne työpaikat, uudet työpaikat, joita voidaan kehittää, ovat niitä työpaikkoja, jotka liittyvät vaikkapa bisnesdataan, Äh, ison datan, keinoälyyn ja robotiikkaan. Ja nämä työpaikat äh, voidaan luoda tulevaisuudessa ja äh, niitä voidaan kehittää pankkiteollisuuden alalla. Digitaalinen rakennemuutos on käynnissä. Pankkiala on tästä raportoinut. Mainitsen pankkialan, koska tiedoista näkyy, että juuri pankki- ja rahoitusalalla vaikutukset tulevat myös olemaan merkittävät. Onkin mielenkiintoista nähdä nämä kehitykset ja se, minkälaisia liiketoimintamalleja uudet toimijat käyttävät. Joku täällä mainitsi Amazonin esimerkkinä. Amazonin Kindle-kirjat ja lukulaite. Amazon myy omakustannushintaan tätä laitetta, mutta voitto tulee kaikista niistä tuotteista. Ja kenellä on sitten varaa tähän? No vain suurilla Amazonin kaltaisilla yrityksillä. Eihän muilla ole varaa tällaiseen omakustannushintaan laitteen myyntiin. Ja palatakseni nyt rahoitusalaan voimme nähdä, että on toimijoita, jotka ovat muita kuin rahoitusalan toimijoita, vaikkapa Google-lompakko. Myös Amazon Yhdysvalloissa hyväksyy sähköiset maksut. Ja nämä eivät ole siis rahoitusalan toimijoita, vaan muita toimijoita, jotka toimivat nyt tällä alalla. Ja monet teistä mainitsitte teknologian kehittymisen. Kyllä, teknologian kehittymisen teknologiahan nyt on kehittynyt jatkuvasti siitä lähtien, kun ihmiskunta päätti investoida teknologiaan. Nyt meidän ja meidän demokratioidemme ja yhteiskuntiemme pitää luoda sellaiset periaatteet, joiden puitteissa teknologiaa käsitellään. Älkäämme nyt sentään aliarvioiko ihmisten ja ihmiskunnan kykyä hallinnoida teknologiaa joitain vuosia sitten hän esimerkiksi Englannissa työntekijät menivät tuhoamaan teknologiaa pelätessään sen uhkaavan heidän työpaikkojaan, mutta sitten luotiin uusia työpaikkoja. Ja meidän siis yhteiskunnissamme tulee luoda sellainen yhteiskuntamalli, joka on kuitenkin ihmiskunnan tarpeita varten kehitetty käytetty. Ja tällainen mahdollisuus meidän demokratioillamme tietenkin on. Ja ei tietenkään teknologiaa voi, tai sen kehittymistä voi pysäyttää, mutta monet teistä mainitsitte myös työpaikkojen palauttamisen, digitalisaation. Ehkäpä tässä lainaan Robert Reesia, yhdysvaltalaista kirjailijaa, joka yhdessä kirjassaan totesi, että meidän Meillä kuluttajilla on kaksi hattua ja meidän täytyy päättää, miten toimia. Kun olemme kuluttajia, haluamme, luoda, eh, haluamme ostaa halpoja tuotteita, mutta sitten yrityksen eh, osakkeenomistajina haluamme mahdollisimman suurta voittoa. No niin, meidän on tehtävä sitten valinta, kumpaa haluamme. Jos haluamme mahdollisimman suurta voittoa, meidän täytyy, tai jos haluamme halpoja tuotteita, hyväksykäämme sitten sen, että yritys siirtyy Kiinaan. Ja meidän täytyy tehdä näitä yhteiskunnallisia päätöksiä. Sitten jotkut teistä mainitsitte lainsäädännön. Tarkastelimme tilannetta eri jäsenvaltioissa nähdäksemme, mitä siellä on käynnissä. Monet jäsenvaltiot, eivät kaikki, mutta jotkut antavat kannustimia pk-yrityksille. Usein pk-yritykset eivät ole tietoisia ja edes hyvät toimivat yritykset eivät viimeisten kuuden vuoden aikana ole saaneet voittoa jakoon, kun mitään voittoa ei ollut. Mutta me tietenkin toivomme, että voisimme lainsäädännönkin keinoina kannustaa yrityksiä myös tasa-arvoon. Kuka, kuka saa voittoa, kuka pääsee mukaan näihin malleihin? Ovatko vain nämä korkeasti koulutetut miehet siinä asemassa, että he pääsevät äh, näihin malleihin mukaan. Ähm, vai pitäisikö ehkä kaikki eri työntekijät ottaa mukaan? Sloveniassa esimerkiksi kerrottiin, että kyllä on olemassa lainsäädäntöä, joka tarjoaa taloudellisen osallistumisen äh, mahdollisuuksia ja malleja. Ja jopa AY-liike on ajanut pakollista lain täytäntöönpanoa. Ja pitää olla erilaisia vaihtoehtoja. Ei voi olla vain yhtä vaihtoehtoa työntekijöillä. Esimerkiksi Ranskassa työntekijät voivat valita, haluatteko osakkeita, haluatko investoida rahasi e, rahastoon ja niin edelleen. Ja kun työntekijöillä on mahdollisuus valita ja itse vaikuttaa, he ovat myös tyytyväisempiä tutkimusten mukaan. Lopuksi vielä yksi puhuja mainitsi sosiaalisessa lavoralessa menestystarinan tällaisen, jossa kaikki voittavat. Ja olemme kuulleet monilta yrityksiltä tai katsoneet, että mitkä yritykset ovat onnistuneet saamaan tilanteen, jossa voittaa niin yritys kuin työntekijätkin. Ja espanjalaiset osuuskunnat ovat hyvää. Esimerkki tällaista win-win-tilanteesta kriisin aikana koettiin vaikeitakin aikoja, mutta palkkoja leikattiin ja osallisuuksia leikattiin, mutta sanottiin kuitenkin, että jos osuuskunta kaatuu, niin sitten ei ole yhtään mitään. Ja sitten katsottiin vaikkapa kreikkalaisia italialaisia yrityksiä, jotka pääsivät win-win-tilanteeseen kuultuaan työntekijöitä ja saatuaan nämä mukaan uusiin malleihin. Työntekijöitä kuultiin siis etukäteen eikä vasta sitten jälkikäteen, vaan ihan alusta alkaen. Ja oli todella kiinnostavaa nähdä esimerkiksi elintarvike yritykset Kreikassa palkka maksettiin käteisellä pankkien ongelmien vuoksi ja tiesivät, että työntekijöillä oli ongelmia maksaa lastensa koulutuksesta tai vaikkapa sairaalamaksuja ja niin edelleen, joten työntekijät saivatkin sitten palkkansa käteisellä. Nyt minun aikani taisi tässä jo päättyä, joten päätän tähän. Kiitoksia. Kiitos teille. Seuraavana professori Lovits, olkaa hyvä. Mm. Ich, Kiitoksia. Käyn nämä kysymykset samassa järjestyksessä läpi. Eli Kaasa, teille vastaisin nämä esteet ja mahdollinen tuki. Voimme päätellä, nyt kun on käyty läpi kaikki jäsenvaltiot, että mitään perustavanlaatuisia esteitä ei ole taloudelliselle osallistumiselle. Ei ole mitään lakeja, jotka estäisivät sen. Eli nämä perusolosuhteet ovat kunnossa kaikissa maissa, mutta täytyy korostaa, että finanssipoliittiset kannustimet, vaikka ne eivät ole ennalta edellytys, niin on kuitenkin järjestelmiä, joissa ei ole mitään verokannustimia, mutta tapauksissa, joissa näitä kannustamia pannaan oikealla tavalla täytäntöön, niiden ei tarvitse olla huomattavia, vaan lähinnä symbolisia, niin tällä tavalla sitten edistetään työntekijöiden taloudellista osallistumista. Eli tällä tavalla parlamentti voi tukea näitä kannustimia työntekijöiden taloudelliselle osallistumiselle. Sitten Steinruckin kysymys. No, nämä itsenäiset, mukaan itsenäiset yrittäjät, nämä ovat ongelmia, erityisesti kun ajatellaan työntekijöiden osallistumista. Eli on huomattu näitä epätyypillisiä työsuhteita, kun katsotaan klassisia järjestelmiä, siellä niitä ei ole määritelty. Ja sitten millä tavalla voi olla mukana osallistumisessa. Sehän oli minun lähtökohtani, eli toistamisen, että jos katsotaan tätä asiaa erillään, niin no, robotit eivät ole työntekijöitä, vaan välineitä. Mutta kenelle väline sitten kuuluu? Sehän kuuluu usein taloudelliseen hyötyyn. Ja keskiajalla käsityöläisen välineitä ei saanut käyttää, koska ne olivat tärkeitä hänen työnsä kannalta. Eli kenelle nämä välineet kuuluvat, se on tietysti tärkeä kysymys. Ja sitten kuka saa investointiluottoja, se on tässä avainasemassa, koska työntekijöillä yleensä ei ole pääomaa, jotta ne pystyisivät osallistumaan tällä tavalla tai jollain tavalla pystyisivät olemaan omistajia. Ja kun katsotaan tätä Espanjan mallia, jossa on näitä pienituloisia, mutta siellä investoidaan tuleviin voittoihin, ja silloinhan tämä tilanne muuttuu merkittävällä tavalla, ja tähän parlamentti voi nyt puuttua. Sitten McIntyre tuotannon palauttaminen omaan maahan. No tietysti on suuria eroja. Ne riippuvat eri aloista. Ja nämä minun esimerkkini liittyivät lähinnä viestintä- ja tietoteknologiaan Yhdysvalloissa, koska mehän puhuimme ICT-teknologiasta ja roboteista. Mutta autoteollisuudessa tilanne on erilainen, mutta muistuttaisin kuitenkin, että 60-luvulla Yhdysvaltojen kannattavin yritys oli General Motors. Ja siellä vuositason voitto oli 7,5 miljardia ja nyt 600 000 ihmistä oli siellä töillä. Tällä hetkellä kannattavin yritys on Apple. Ja kun on tehty laskelmia, niin siellä on noin 89 miljardia dollaria voittoa vuodessa ja 92 000 ihmistä on töissä – alalla. Eli tässä näkyy tämä ero tuottavuuden välillä eri aloilla. Eli tämä on tärkeää keskustelua ja voin toimittaa teille näitä taustatietoja The Economist-lehdestä liittyen tähän tuotannon palauttamiseen omaan maahan. Se voi olla teille hyvin mielenkiintoista luettavaa. Sitten Händel. Olen tietysti katsonut tätä Oxfordin tutkimusta ja olette oikeassa – Tästä myöskin on puhuttu paljon korkean ammattitaidon, keskitason ammattitaidon ja alhaisen ammattitaidon omaavat työntekijät. Eli kaikkia töitä ei kannata automatisoida, jos on vaikka puutarhuria tai kampaajaa. Mutta tärkeää on nähdä. Ja se, mikä on uutta, on se, että automatisaatio koskee kaikkia, ei ainoastaan alapäätä, vaan myöskin juristeja – korkeasti koulutettuja, mutta sitten korkeasti koulutettu kuitenkin helpommin löytävät uuden työpaikan, koska, juuri koska heillä on korkeakoulutus. Ja mitä tulee sitten tähän keskiosioon automaation osalta, niin siellähän on valtavia mahdollisuuksia. Mutta lisääntyvätkö tuloerot ja mihin nämä häviäjät sitten menevät? Kaikissa muutoksissa on voittajia ja häviäjiä. Ja pari sata vuotta sitten maataloudessa oli valtavasti ihmisiä töissä, ja nyt ehkä 2 tai 3 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Tietysti rakennemuutokset vaikuttavat tähän tilanteeseen, ja meidän ja parlamentin pitää nyt miettiä sitä, miten voidaan hoitaa tämä siirtymän vaihe sosiaalisesti kestävällä tavalla ja millä tavalla se vaikuttaa eri väestön osiin. Eli meidän täytyy katsoa tätä näitä tuloeroja ja jakovaikutuksia. Sitten Regner kysyi näistä tavoitteista. Tämä ja toinenkin tutkimus, joka on teetetty, osoittavat, että 30 vuoden kuluttua nämä sosiaaliset laboraalis, jotka ovat olleet jo pitkään olemassa, niin niitä voidaan katsoa espanjaisena mallina, varsinkin kun katsotaan, mikä on aktiivisen työmarkkinapolitiikan rooli. Eli kun ajatellaan työttömiä, niin tätä kautta he voivat saada työtä ja olla mukana yrittäjinä. Meillä ei ole vielä julistettu julkistettuja tuloksia, mutta verrattuna muihin malleihin, joita kautta työttömiä saadaan työmarkkinoille, niin nämä ovat parempia tuloksia, kun katsotaan kustannushyötysuhdetta, eli tämä on paljon edullisempaa. Ja eli sekundaarisen työllisyyden alalla tämä on kasvava ilmiö, ja tätä kautta luodaan uutta työtä. He saavat käsinsä myöskin pääomaa, ja myöskin nämä selviytymismahdollisuudet ovat hyvät verrattuna perinteisiin yrityksiin. Tärkeää on huomata myöskin se, että tässä neulon silmänä on se osallistumiskynnys. On puhuttu nyt työttömyysturvan pääomittamisesta, eli pystyykö esimerkiksi perustamaan oman yrityksen, niin se koskee vain ihmisiä, jotka ovat jo maksaneet tätä, näitä työttömyysmaksuja. Eli nuoret ovat tämän ulkopuolella, ikävä kyllä. Se on yksi haittapuolia tässä mallissa, mutta se ei liity tähän käsitteeseen, vaan meidän täytyy miettiä, miten tämä ongelma voidaan ratkaista. Esimerkiksi mikroluotto-ohjelmia voitaisiin pohtia – esimerkiksi nuoret, jotka eivät vielä ole maksaneet järjestelmään, niin heilläkin olisi mahdollisuuksia perustaa yritys. Ja sitten tässä puhutaan taas omaisuudesta ja omaisuuden hankkimisesta, siis ei säästöistä, vaan sitten luotosta, joka maksetaan takaisin sitten tulevista voitoista. No riskikysymykset ovat tietysti myöskin tärkeitä ja meidän täytyy miettiä, näitä esimerkiksi osakeyhtiöiden kannalta, mutta tämä startup-käsite koskee ihan pieniä mikroyrityksiä. Eli ne eivät mene kenenkään henkilökohtaiselle vastuulle, ja sehän on tietysti tärkeä kysymys. Sitten Mannin ja Weberin kysymykset ja kommentit. Niin, tämä neulan silmä kysymys luotonsaannissa. Ei minulla tämä ESOP-esimerkki Yhdysvalloista. Eli nämä Sociedades laboraalis. Se koskee myöskin näitä ESOPeja. Eli se, että yritys siirtyy työntekijöille, niin se on mahdollista ainoastaan siksi, että trusti ottaa lainaa pankista ja sitten tätä luottoa ei oteta säästöistä, vaan se maksetaan sitten tulevista voitoista takaisin. Kiitos. Kiitokset professori Lynch ja seuraavaksi sitten vielä Jensen Lynch. Olkaa hyvä. Kiitos. Kysymys paremmasta lainsäädäntöpuitteistoista. Nämä toimivat parhaiten, kun ne neuvotellaan työehtosopimusten kautta niin, että työntekijät ja yhdellä puolella ja työnantaja toisella. On olemassa tällaisia ylikansallisia yrityssopimuksia, eikä tässä ole kysymys mistään oikeudellista esteestä, vaan lähinnä lainsäädännön puutteesta. Olisi avuksi, jos olisi parempaa lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi taloudellisen osallistumisen parantamisen rajat ylittävissä monikansallisissa yrityksissä. Ja koska tämä on tällä hetkellä ongelma tässä eurooppalaisessa ratkaisussa. Eli siis jos tämän suhteen voitaisiin jotain tehdä, niin EAY olisi tästä tyytyväinen, tai he olisivat hyvin kiinnostuneita asiasta. Te keskustelette myöhemmin tänä päivänä parlamentissa nähtävästi täällä. Te puhutte sosiaalisten oikeuksien pilarista. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on tällainen oikeuksiin perustuva lähestymistapa. Ja tässä benchmarkitkin voivat olla avuksi. Ja jos olisi jonkinnäköinen benchmark, joka sanoisi vaikkapa, että Euroopan unioni lisää työntekijöiden määrää taloudellisessa osallistumisessa, niin silloin se olisi avuksi. Varsinkin jos eh, jäsenvaltiot eh, kysyisivät, mitä aiheelle tehdään, niin silloin Eurooppa voisi olla parempi paikka tämän käyttöönotolle. Eli tällä tavalla voitaisiin rakentaa tällainen mosaiikki tuesta. Yksistään ei, vaan, vaan tällaisena yhtenäisenä ohjelmana. Olen samaa mieltä siitä, että tämä olisi paremmin tunnustettava työntekijät laajassa ja käytännössä ja tunnustaa myös se, että myös itsenäiset ammattiharjoittajat voivat olla työntekijöitä, joilla on, heillä on samat riskit ja he tarvitsevat saman tuen ja turvan kuin työntekijät. Jos tai siis erittäin vahvatlainen ammattiyhdistysperiaate on se, että kaikkien työntekijöiden pitäisi saada pääsy tähän ohjelmaan. Ja tämän pitäisi todellakin koskea sitten kaikkea. Ja kysymys tästä 340 prosentin tuottavuuden kasvusta ja sen vaikutuksesta työntekijöiden määrään olet ihan oikeassa. Tässä pitäisi kyllä soittaa hälytyskelloja. Luonnollisestikin on mahdollista, että työskentelee vähemmän, mutta työntekijät neuvottelevat näitä. Kysymys on työvoimasta ja siitä, mikä tilanne on. enkä tässä nyt väitä mm, vastaan sitä, että olisi lyhyempi työviikko ja äh, enemmän palkkaa. Mutta jos me puhumme tässä äh, kiertotaloudesta, me tarvitsemme enemmän palkkaa, me tarvitsemme enemmän näitä äh, tuottavuuden takia nousseita tuloja ja voittoja, koska tämä täytyy siirtää työntekijöiden palkkoihin niin, että sitä voidaan sitten siirtää paikalliseen talouteen ja sitä kautta sitten saada talous käyntiin. Ja se tulee tähän kysymykseen siitä, että tätä hyötyä pitäisi jakaa. No, ehkä tämä kuulostaa sarkastiselta, mutta eikö verotus, verot ole juuri sitä varten? Meidän pitää varmistaa, että nämä yritykset, joilla on suuria, suuria voittoja, että ne maksavat veronsa – niin, että varat voidaan uudelleen jakaa yhteiskuntaan. Mutta ei tämä tarkoita sitä, etteikö mitään voisi tehdä, koska minusta on väärin yhteiskunnallisesta näkökulmasta äh, nähdä yritys, jossa on tämä taloudellisen osallistumisen ohjelma ja koulutusta työntekijöihin ja se investoi äh, kehityksen äh, parantamiseen, mutta se maksaa vain minimipalkkaa. Kysymys kuuluukin, Pitäisikö leikata veroja hyville yrityksille? Vai, ihan kuten kaikissa muissakin riskeissä, sanotaan, että okei, tämä maksaa meille enemmän yhteiskuntana, että tämä yritys ei investoi työvoimaansa, ei päästä taloudelliseen osallistumiseen. Eli millä tavalla tämä voitto tavallaan jaetaan. Sitä meidän pitäisi ehkäpä katsoa enemmänkin. Ehkäpä sen sijaan, että verotettaisiin vähemmän, pitäisikin verottaa enemmän. Ja nyt kuulostaa varmaan ristiriitaiselta, koska olen samaa mieltä, että fiskaaliset säännöt määrittelevät sääntöjen laatimista taloudelliselle osallistumiselle. Etässään aikaisemmin sanoin, että täytyisi rohkaista työntekijöitä ja työnantajia äh, satsaamaan rahaa tähän ja esimerkiksi työnantaja satsaisi tällaiseen äh, koulutusopintorahastoon äh, ja sitä kautta ihmiset saadaan tähän mukaan ja ylipäätään ihmiset lähtevätkin helpommin mukaan, jos tässä on jonkinnäköistä taloudellista tukea. Ja sitten vielä lopuksi tarve myös huomioida tämä ihmistyöntekijä ja hänen arvonsa, koska työ ja kansainvälinen työjärjestö on sitä mieltä, että työntekijät on huomioitava ja heitä on kohdeltava hyvin ja oikealla tavalla. Kiitoksia tästä Lynch. No, tältä erää tämä keskustelu päättyy, mutta keskustelu digitalisoitumisesta luonnollisesti jatkuu. Pari, kolme lyhyttä huomiota vielä minulta tähän loppuun. Varmaan yksi ö, yhteenveto tämän päivän keskustelusta voisi olla se, että kun puhutaan ö, arvon lisästä, niin kyllä tässä vielä aikaa vähäistä on tämä työntekijöiden osallistumisen painottaminen. Eli nyt poliittisinkin keinoin varmaan pitäisi sitä lähteä vahvistamaan ja tietenkin miten myös hoidetaan sitten se, että työntekijät ovat tehtävien tasolla ja että pätevyyttä riittää. Toinen asia on sitten se, että jos digitalisoituminen johtaa siihen, että yhä harvempi työntekijä tuottaa yhä enemmän ja että työllisyys äh, heikkenee, niin miten äh, tämän prosessin äh, mukanaan tuomasta korkeammasta lisäarvosta saadaan sitten hyötyä koko yhteiskunnalle niin, että luodaan uusia työpaikkoja esimerkiksi sosiaalialalla ja muuten niille, jotka jäävät työttömäksi. Täällä on puhuttu asiantuntijoidenkin suulla siitä, että Kyseessä on kolmas teollinen vallankumous, ensimmäinen teollinen vallankumous, joka toisin kuin aiemmat teolliset vallankumoukset ei tasaa työpaikkojen häviämistä tietyillä aloilla työpaikkojen luomiselle uusilla aloilla uusien tuotteiden syntyessä ja uusien palvelujen syntyessä, joten tästä syystä tarvitaan aktiivisia toimia ja varmaankin pitää pyrkiä löytämään yhteinen poliittinen kanta tässäkin talossa. OECD on neuvonut strategiseen poliittiseen toimintaan, jotta näiden kehityskulkujen kielteiset vaikutukset saataisiin estettyä kiellettyä ja poistettua, joten tästä varmasti riittää vielä hyvin paljon keskustelun aihetta, miten me hoidamme tämän asian poliittisesti oikein. Ei tämä asia itse itseään ratkaise. Tässä tarvitaan poliittisia toimia ja muutoksia. Ja keskustelu sitten jatkuu varmasti myös teidän asiantuntijoiden tärkeällä avulla. Me tulemme kuulemaan teitä jälleen jatkossa, kun Euroopan parlamentti tätä keskustelua jatkaa. Toinen keskustelu, johon pyydän kaikkia osallistumaan 27.9. kello 14. Digitalisoitumistyöryhmämme kokoontuu Eilen valiokuntakokouksessa havaitsimme, että keskustelun tarvetta on. No tämän päivän kokouksessa tämä ei läsnäolossa niinkään heijastunut, mutta joka tapauksessa toivomme, että jatkossa kollegat osallistuvat näihin kuulumisiin. Sydämiset kiitokset vierailustanne ja oikein hyvää päivänjatkoa. So, dann setzen wir die... No niin, työllisyysvaliokunnan kokous jatkuu. Siirrymme nyt esityslistan kohtaan 16. Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen. Siinäpä sitä otsikkoa kerrakseen. Esittelijämme on Adam Kosa. Meillä on täällä myös ähm, tekstitulkkaus, tulkki, joka tämän meille tulkkaa tekstiin, äh, on itse asiassa Hampurissa. Tervetuloa siis teillekin. Ja nyt äh, kuulemme komission esityksen. Adam Kosa esittelijämme saa jälkeensä puheenvuoron komission edustajat äh, ovat äh, kahdesta eri pääosastosta paikalla. Nämä nimet eivät oikein taivu. Pahoittelut siitä. Mutta puheenvuoro siis komissiolla. Olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia. Nimi tuli ihan hyvin äänetyksiä, ei mitään ongelmaa. Tässä aluksi muistuttaisin, että me pidimme jo samantyyppisen esityksen tästä asiasta sisämarkkinavaliokunnassa maaliskuussa. Ja silloin selitimme yksityiskohtia vaikutusten arvioinneista toukokuussa. Käymme keskustelua nyt myöskin neuvoston kanssa ja meillä on ollut jo kahdeksan kokousta Alankomaiden puheenjohtajakaudella ja yksi Slovakian kaudella. Ja seuraava kokous on kahden viikon kuluttua. Ja siellä käsitellään näitä eri vaatimuksia, jotka liittyvät tähän liitteeseen. Eli kiitoksia, että voin nyt tulla selittämään tätä aika monimutkaista ja teknistä asiakirjaa. Toivottavasti ehdin pitämään tämän esityksen kokonaan, mutta Tässä on nyt parikymmentä minuuttia varattu tähän. Eli jatkan tässä nyt englanniksi, koska tässä on näitä englanninkielisiä termejä. Eli olemme yrittäneet selittää, miksi teimme tämän ehdotuksen esteettömyysvaatimuksia koskien Tämä alkoi 2010 ja komissio sitoutui siihen, että vammaiset pystyvät nauttimaan kaikista oikeuksistaan ja pystyvät täysimittaisesti ottamaan osaa yhteiskunnalliseen ja talouden toimintaan erityisesti sisämarkkinoilla esteitä poistaen. Ja tämähän oli strategian kahdeksan prioriteetin ykköskohta. Meidän täytyy harmonisoida erilaisia esteettömyyssääntöjä ja meidän täytyy varmistaa, että tähän liittyvien tuotteiden ja palveluiden liikkuvuus on esteetöntä. Se johtaa parempaan kilpailuun ja esteettömiin tuotteisiin ja palveluihin kilpailukykyisin hinnoin. Taloudellisesti tämä merkitsee säästöjä pakollisissa kustannuksissa, jotka liittyvät esteettömyyteen. Tämä vaikuttaa myönteisesti osallistumiseen 8 miljoonaa vammaisen osalta. Se on ja noin 20 prosenttia väestöstä Euroopassa ikääntyy ja kärsii liikkumisvaikeuksista. Ja kuten totesimme, yhteiskunta muuttuu ja nyt täytyy parantaa ICT-teknologian avulla esteettömyyttä. Me kilpailemme globalisoituvilla markkinoilla. Meillä on oikeudellisia velvollisuuksia ja YK on vammaisten oikeuksien yleissopimus käynnisti tämän esteettömyyskeskustelun. Jäsenvaltioista 27 on ratifioinut tämän sopimuksen ja viimeinenkin on nyt sitä ratifioimassa – Eli me kaikki sitoudumme tähän yleissopimukseen eri vastuualoillamme. Ja valtion pitää varmistaa esteettömyys esimerkiksi ICT-teknologian ja julkisen liikenteen osalta. Ja tässä yleissopimuksessa on myöskin selitetty, millaisia säädöksiä liittyy esteettömyyteen – ja siinä todettiin, että esteettömyysstandardit on tarkastettava. Eli jäsenvaltioiden täytyy edetä tässä lainsäädännössä. Ja monet jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet jo edistyksestä tällä alalla. Eli EU-tasolla ei ole koordinointia ja se väistämättä johtaisi erilaiseen lainsäädäntöön ja sisämarkkinoiden sirpaloitumiseen. Esteettömyyssäädökset eivät ainoastaan liity sirpaloitumiseen, vaan siihen liittyy muitakin elementtejä. Ja kun ne on hyväksytty, niiden avulla jäsenvaltiot voivat soveltaa yleissopimuksen artiklaa 9. Eli kuka hyötyy sitten näiden esteiden poistamisesta? Tällä ehdotuksella ensimmäinen hyödyn saaja on teollisuus, valmistajat ja palveluntuottajat. Nämä vaatimukset helpottavat ja yksinkertaistavat työtä ja antavat oikeus varmuutta tiettyjen tuotteiden osalta. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa myöskin vapaa liikkuvuus. Ja kun sisämarkkinoilla on paremmin liikkuvia tuotteita, niin siitä on hyötyä vammaisille ja ikääntyneille ihmisille. Heillä on enemmän valinnanvaraa ja parempaa laatua, alhaisemmat hinnat. Monet teistä ehkä muistavat, kun oli esimerkiksi laitteita, näkövammaisille, jotka maksavat yhtä paljon kuin tietokoneet. Mutta nyt kun paranneksia on tapahtunut, niin nyt ne ovat paljon edullisempia ja niitä saa monien sovellusten yhteydessä. Tästä on meille kaikille hyötyä. Erityisesti oletteko yrittäneet lukea tekstiä tietokoneelta, kun unohditte silmällä sinne, tai jos yritätte nostaa rahaa automaattista aurinkoisena päivänä, Eli kaikki tämän tyyppiset tilanteet voidaan korjata, kun parannetaan esteettömyysstandardeja. No sitten sääntöjen harmonisointi edistää myöskin vammaisten liikkuvuutta, kun he liikkuvat Euroopan unionin alueella. Mutta enemmän näistä säännöistä hyötyvät pk-yritykset. Siellä on eniten erilaista lainsäädäntöä. Heillä on vähemmän mahdollisuuksia opiskella näitä eri sääntöjä. Eli jos olisi samat säännöt kaikille, niin se helpottaisi heidän elämäänsä. Mitä tässä on sitten katettu? Tämä on käyttäjäystävällinen aloite, jossa on hyödynnetty sisämarkkinoiden välineitä. Se pohjautuu olemassa oleviin rakenteisiin – ja siinä kaksi osaa. Ensinnäkin esteettömyysvaatimukset tiettyjen palveluiden ja tuotteiden osalta, joita säännellään jäsenvaltioissa ja jotka todennäköisesti saavat lisäsääntelyä, kun ne katsotaan erittäin tärkeiksi vammaisille kuluttajille. Toisessa osiossa on samat vaatimukset ja siellä selvitetään, mitä esteettömyys tarkoittaa EU-lainsäädännössä. Siihen liittyvät vaatimukset Esimerkiksi julkisten hankintojen vaatimuksessa on puututtu näihin asioihin ja varojen käytössä pitää noudattaa näitä esteettömyyssääntöjä, mutta kukaan ei ole määritellyt esteettömyyttä sinänsä. Tätä lakia pitää nyt käyttää esteettömyyden määrittelemiseen. Ja kun nyt näen tämän rakennerahastoissa, niin meillä pitää olla yhteinen lähestymistapa ja yhteisiä viitekohtia, kun pannaan täytäntöön näitä varoja. Ja näin voidaan avata julkiset hankinnat PK-yrityksille muissa maissa soveltaen samoja vaatimuksia ja siellä pitää noudattaa samoja tuotesääntöjä. näissä säännöissä on puitteet esteettömyyden osalta. Se on lainsäädäntöä, jossa on kevyt menettely, ja tässä jätetään tilaa innovaatiolle ja tuleville muutoksille. Tämä on tärkeää, koska emme halua estää innovaatiota aloilla, jotka ovat hyvin moderneja. Ja tässä on paljon vielä edistymisen varaa. Tässä laissa on vaatimuksia tiettyjen palveluiden ja tuotteiden osalta. Ja sitten voidaan kehittää myöskin yhteisiä harmonisoituja standardeja. Ja talouden toimijat voivat sitten arvioida sääntöjen noudattamista käyttämällä markkinavalvontamekanismeja, jotta voidaan katsoa, miten sääntöä on noudatettu. Ja sitten kuluttajat voivat ryhtyä toimiin ja tällä tavalla varmistetaan myöskin, että kun tuotteet ja palvelut noudattavat sääntöjä, ne voivat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Tässä käytetään vanhoja prosesseja, jotka ovat tunnettuja sisämarkkinoilla, ei siis mitään vallankumouksellista näissä prosesseissa. Ja tässä on samat vaatimukset, jotka liittyvät esteettömyyden määrittelemiseen lainsäädännössä. No mitä tämä laki sitten ei tee? Eihän sillä kaikkea ikävä kyllä voi tehdä. Eli tämä on siis bisnesystävällinen aloite ja tästä syystä siinä ei puhuta yksityiskohtaisesti teknisistä vaatimuksista, jotka voisivat rajoittaa tai estää innovaatiota tai soveltamisalaa. Se ei koske kaikkia tuotteita ja palveluita, vaan vain tiettyjä, jotka on valittu vaikutusten arvioinnissa. Siinä ei ole liian raskaita vaatimuksia. Palaamme tähän kohta. Ja tämä ei myöskään muuta olemassa olevaa alakohtaista lainsäädäntöä, No tästä varmaan tulee kysymyksiä vaikutusten arvioinnista, mutta tässä nyt pari tietoa siitä. Asiasta tehtiin syvä vaikutusten arviointi kuulemisten ja tutkimusten jälkeen. Tämän osa älykästä sääntelyä. Ja haluaisin korostaa jotain, mikä on tärkeää, kun keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa – Vaikutusten arvioinnissa on, ei ole katsottu näitä kustannuksia, vaan mahdollisuuksia saada aikaan säästöjä sisämarkkinoilla. Ja tavoitteena oli nähdä, olisiko taloudellisesti mahdollista ja kannattavaa ehdottaa EU-tason lainsäädäntöä. Ja tässä ei ole analysoitu näitä kustannuksia, koska oikeudelliset sitoumukset oli jo tehty jäsenvaltioissa ja EU:ssa. Vaikutusten arvioinnissa on käytetty tutkimuksia, joissa katsottiin esteettömyyslainsäädännön tehokkuutta yhdeksässä jäsenvaltiossa. Ne kattoivat noin 80 prosenttia BKTstä, ja näissä jäsenvaltioissa oli myöskin 77 prosenttia EUn väestöstä. Eli katsoimme, että se oli edustava otos. Sitten vammaisverkostosta on annettu toisenlainen kanta tärkeiden tuotteiden ja palveluiden osalta kaikista jäsenvaltioista. Ja tietoa saatiin kuulemisista kansalaisjärjestöiltä, talouden alan toimijoilta kuulemisista. Ja monia vaihtoehtoja katsottiin. Siellä oli itsesääntelyä, vapaaehtoisia toimia ja lainsäädäntöä viisi vaihtoehtoa suljettiin pois, koska niillä ei katsottu voivan ratkaista näitä ongelmia, tai ne olivat liian hankalia tai epärealistisia. Neljä vaihtoehtoa on jäljellä. Niitä sitten on arvioitu myöskin talouden vaikutuksen osalta. Eli tällä tavalla pystymme sitten perustelemaan tämän direktiivin valinta vaikut- soveltamisala ja välineet. No sitten suhde muihin EU-lakeihin. Samoja esteettömyysvaatimuksia on muussa eu lainsäädännössä esimerkiksi kun on julkisia hankintoja ja kun käytetään eu varoja – Lainsäädännössä on jo tiettyjä sääntöjä, mutta ei ole määritelty esteettömyyttä tarkasti, koska nämä kaksi ensimmäistä ovat yleisiä ja kaksi muuta liittyvät liikenteeseen. Ja tätä kautta ei siis muuteta lakeja, vaan helpotetaan niiden täytäntöönpanoa. No sitten tässä on viitattu artiklaan 19, eli miten nämä kaksi liittyvät toisiinsa. Me tiedämme, että parlamentti on tehnyt kovasti työtä vuodesta 2008 tämän artikla 19 direktiivin osalta, ja ehkä mietitte, miten tämän tekstin sisältö on suhteessa tähän direktiiviin. No, toivottavasti jo ymmärsitte tämän eron, mutta Tätä voidaan vielä parantaa. Tällä tavalla halutaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, eli ensin katsotaan tuotteita ja palveluita, ja artikla 19 direktiivillä torjutaan syrjintää, eli se keskittyy ihmisiin. Ja siksi meillä on kaksi eri oikeusperustaa. Ja kuten tiedätte, jotta voidaan varmistaa yhtäläinen kohtelu, esteettömyys on ennalta edellytys ja näistä on puhuttu artikla 19 direktiivissä, mutta se on hyvin yleisluontoinen, eikä siellä ole määritelty tarkkaan näitä asioita. Eli esteettömyys vaatimuksia voidaan soveltaa esteettömyyden määrittelemiseen artikla 19 direktiivissä samalla tavoin kuin on ehdotettu julkisten hankintojen ja rakennerahastojen osalta. Mutta Nämä tulevat esille sitten neuvotteluissa. Kummallakin välineellä voidaan vaikuttaa yleissopimuksen täytäntöönpanoon EU:ssa. Ne ovat täydentäviä välineitä, luonteeltaan hyvin erilaisia ja niillä on eri tavoitteet. Sitten verkkoesteettömyysdirektiivi. Sekin on yksi lisäväline tällä saralla. Siinä keskitytään ainoastaan nettisivuihin julkisella sektorilla. Kun neuvottelut on saatu päätökseen, niin meidän täytyy varmistaa, että mitään päällekkäisyyttä ei ole näiden direktiivien osalta. Eli esimerkiksi julkisen liikenteen nettisivut, niitä pitää tarkastella. Ja sitten täysi yhteensopimus on varmistettu käyttämällä samoja esteettömyysvaatimuksia ja Sama koskee standardeja. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet. Tämä teksti on hyvin joustava ja kohdennettu, eli toivottavasti tällä tavalla voimme paremmin noudattaa suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita. Se koskee ainoastaan tiettyjä tuotteita ja palveluksia, ja kun niillä on EU-ulottuvuus. Ja siksi olemme ehdottaneet näiden tuotteiden ja palveluiden osalta lyhyttä listaa. Ja tästä on nähty lisätietoa jäsenvaltioille, jotka voivat sitten soveltaa tai olla soveltamatta näitä sääntöjä. Ja sitten suhteellisuusperiaate, siinä katsotaan esimerkiksi tuotteiden elinkaarta – Ja tästä syystä esteettömyysvaatimukset koskevat vain uusia tuotteita ja palveluita, eikä tarvitse muuttaa niitä, joita on jo markkinoilla. No sitten yksityiskohtaisuus on aika yleisellä tasolla, mutta riittävän selvä kuitenkin, jotta markkinoita voidaan harmonisoida. Meidän pitää ottaa huomioon ongelman koko ja sitten talouden toimijoiden velvoitteet pohjautuvat sisämarkkinavälineisiin. Ja päätimme käyttää näissä arvioinnissa kevyttä menettelyä, eli omia ilmoituksia, ja jotta voidaan varmistaa oma oikeasuhtaisuus, niin ensinnäkin täytyy rajoittaa näitä talouden hallinnollisia taakkoja, eikä myöskään pidä muuttaa tuotteiden tai palveluiden alkuperäistä luonnetta. Esimerkiksi sähköiset kirjat, eli siellä pitää olla mukana tiettyjä asioita, mutta tuotteita ei tarvitse muuttaa, jos käyttäisiin esimerkiksi ääntä tai sokean kirjoitusta, koska se olisi tuotteen muuttamista. Ja sitten nämä kustannukset ovat kriteeri, jotta voidaan varmistaa, että suhteellisuusperiaatetta on noudatettu. Ja jos PK-yritys katsoo vaikka, että tämä kustannus on liian korkea, niin se voi odottaa tai muuttaa ainoastaan ne osat, jotka eivät ole kalliita. Ja sitten talouden toimijoiden täytyy sitten selvittää viranomaisille ja tarkistuksia täytyy sitten tehdä viranomaistasolla mikroyritykset on vapautettu ainoastaan tästä ilmoitusmenettelystä. Toivottavasti nyt puhunut liian pitkään, eli aikataulu. Meidän täytyy antaa kohtuullisesti aikaa talouden toimijoille ja jäsenvaltioille, ja kun otetaan huomioon tuotteiden elinkaari ja tarve muuttaa näitä vaatimuksia, koska taloudellisesti ja fyysisesti nämä ovat aika monimutkaisia prosesseja, Eli jäsenvaltioilla on kahden vuoden siirtymäaika. Tämän verran aikaa muuttaa lakeja. Tähän liittyy täytäntöönpanosuunnitelma, jossa on tietoa toimista, joilla tuetaan jäsenvaltioita siirtymäaikana ja sitten valvotaan prosessia. Ja sitten tässä on myöskin puhuttu yhteistyöstä kuluttajien ja teollisuuden kanssa. Eli Neljä vuotta on aikaa valmistella soveltamista. Olemme katsoneet, että tämä on riittävä aika toimijoille noudattaa näitä sääntöjä. No tietysti meidän täytyy valvoa direktiivin täytäntöönpanoa, kun otetaan huomioon teknologiset ja sosiotaloudelliset muutokset. Eli viiden vuoden välein pitäisi raportoida. Eli Täytyy varmistaa, että väline on sovelias tehtävänsä. Eli me katsomme, että tämä on hyvin kohdennettu ehdokas, kun katsotaan näitä haasteita markkinoilla, jotta voidaan helpottaa teollisuuden tehtäviä ja voidaan tukea EU- tai jäsenvaltioita tiettyjen velvoitteiden osalta, ja voidaan varmistaa, että vammaiset pääset mukava, mukaan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen toimintaan nyt kiitoksia ja nyt olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä IMKO ja työllisyysvaliokunnan esittelijöiden kanssa. Kiitos. Herzlichen Dank für diese sydämelliset kiitokset tästä erittäin kattavasta esityksestä. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme Adam Kosa. Olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök úr. Puheenjohtaja, ennen kuin esitän oman puheenvuoroni. Haluaisin kiittää sihteeristöä, valiokunnan sihteeristöä siitä, että se on tehnyt äh, meidän istunnostamme tänä päivänä esteettömän. Meillä on kansainvälisen viittomakielen tulkkisalissa. Ja tämä on hieno esimerkki siitä, miten voidaan taata esteettömyyttä kysymys kaikille ihmisille. Meidän valiokuntamme on vaatinut useissa asiakirjoissa komissiolta esteettömyyslainsäädäntöä Voin, voisin siteerata välittömästi neljä asiakirjaa, jossa me olemme komissiolta tätä vaatineet. No, se kannatti. Ehdotus on luonnollisesti hyvin monimutkainen, mutta sillä varmasti tulee pitkällä aikavälillä olemaan positiivinen vaikutus Euroopan talouteen ja kansalaisille. Haluan painottaa, että minun kannaltani ei ole kysymys ainoastaan vammaisista, vaan kysymys on jokaisesta Euroopan kansalaisesta. Me olemme kuulleet tästä hyvän esimerkin. AT, rahautomaatit. Minä en ole sokea, mutta kun aurinko paistaa, niin minulla on vaikeuksia nähdä rahaautomaatin kuvaa. Tämä voi käydä siis meille kaikille. Eli siis tässä ei ole kysymys nyt ainoastaan vammaisista. Kysymyksessä on kokonaisyhteiskunnallinen konsepti. Ei ole kysymys minusta, ei vammaisista, vaan esteistä, jotka sellaisenaan koskevat koko yhteiskuntaa. Tämä on uusi näkökulma ja nimenomaan tästä näkökulmasta tulisi tarkkailla tätä asiaa. YK puolestaan on myös antanut vastaavan suuntaisia lausuntoja. Ei siis ole kysymys vammaisista, vaan kysymys on esteistä, jotka ihan yleisellä tasolla on poistettava. Eli kysymys ei ole mistään lääketieteellisestä mallista, vaan ihan tieteellisestä mallista. Ja tämä aloite heijastelee näitä vaatimuksia ja komissio aivan oikein on lähtenyt koko yhteiskunnan näkökulmasta ja siitä, miten ihmiset reagoivat. Kuluneena kuukausina olen keskustellut monien talouden edustajien kanssa, lobbausjärjestöjen kanssa, äh, eri intressijärjestöjen kanssa, etujärjestöjen kanssa. Ja niillä on ollut erilaisia näkemyksiä, hyvin moninaisia. Ja se on meille hyvin hyödyllistä. En nyt tässä lähde yksityiskohtiin. Noin kuukauden kuluttua meillä on toinen kuuleminen, jossa kaikki nämä osapuolet saavat puheenvuoron. Ja silloin voitte esittää heille kysymyksiä. Ja silloin vasta alkaa se oikea varsinainen työ. Ja kysymys on siitä, että me voimme, täytä, tä, voimme siirtää kaikki nämä ajatukset lainsäädäntöön. Haluaisin kertoa hyvästä esimerkistä Yhdysvalloissa. On ratkaistu paljon asioita, jotka aiheuttavat ongelmia vielä Euroopassa. Siellä on ollut hyvin positiivinen lähestymistapa jo kauemman aikaa. Ja se on, on kiitos äh, lainsäädännön, että USA on päässyt äh, eteenpäin, enemmän eteenpäin kuin Eurooppa ja toivon mukaan Eurooppakin hoitaa asian kuntoon. Kiitän komissiota tästä hyvin informaatiopitoisesta esityksestä. Mutta minulla olisi muutama muu näkökulma vielä, jotka ehkä ei, jota ei vielä ole tässä tuotu esiin. Kysymys on määritelmistä. YKssa Siellä on sopimuksessa yhtäläiset eh, määritelmät. Ehkäpä Eurooppakin on käyttänyt vastaavia, mutta nämä, tämä lainsäädäntö tulee tuomaan uusia määritelmiä. Functional limitation on yksi niistä. Nämä ovat nyt hieman minulle epämääräisiä. En oikein osaa niitä itselleni tulkita. Enkä oikein tiedä, miten tämä liittyy aikaisempiin määritelmiin. Toinen asia liittyy yrityksiin. Täytyisi voida mitata, miten tuotteet, ne tuotteet ja palvelut, jotka johtavat, jotka eivät ole esteettömiä, voivatko ne olla vaarallisia? Täytyy olla, tämä täytyy oikeudellisesti voida taata, että nämä tuotteet ja palvelut eivät äh, tuo mukanaan uusia vaaroja ja uhkia. Jos on esimerkiksi tuote, kehitellään tuote sokeille, tämä tuote toimii mahdollisesti ihmisäänen avulla, mutta tästä voisi tulla uhka tai vaara jossain toisessa tilanteessa. Ja e- esimerkiksi kuuroille, kuten minä. Ja erilaiset eh, standardit, kansallisten viittomakielten standardit eivät liioin ole yhtäläisiä. Käyttää kansallista viittomakieltä, jonka sitten jokin toinen puhuja ymmärtää väärin. Näitä asioita täytyy tarkastella lähemmin kappaleessa viisi tästä puhutaankin. Kolmas huomioni. liittyy aikarajoihin. Monet liitot ovat sitä mieltä, että kuusi vuotta on liian vähän. Johtuen kokemuksista, joita aikaisemmin on tehty, niin jäsen Valtiot ovat ajatelleet, että kuusi vuotta lienee sopiva aika. Ja että silloin saadaan säädeltyä kaikkia. Jotkut ovat taas sitä mieltä, että tämä on liian paljon. Älkäämme unohtako, että vuonna 2010 ensimmäistä kertaa ehdotettiin tätä uutta strategiaa, joten kuusi vuotta on jo mennyt. Ja jos nyt odotamme vielä kuusi vuotta, niin silloin tämä olisi, kah- ke- olisi kestänyt 12 vuotta kaikkiaan, ja tätä meidän tulisi välttää. Joten lainsäätäjät eivät saa hyväksyä sitä 12 vuotta. Se on, olisi vaikea selittää ihmisille, miksi tämä niin kauan kestää. Minulla on paljon muitakin kysymyksiä ja näkökulmia jotka voisin tässä ottaa esiin, mutta jätän ne itse keskusteluun, mikäli teillä on kysymyksiä ja odotan ilolla keskustelua varjoesittelijöiden kanssa. Tulen ottamaan heihin yhteyttä. Mutta on kuitenkin hyvin tärkeää, että kaikki mitä me teemme, on myös sisämarkkinalainsäädännön mukaista. On meidän päätösvallassa, mitä me teemme, mutta sen täytyy olla kaiken muun lainsäädännön kanssa yhteisymmärryksessä. Anteeksi, että puhuin näin kauan. Dankeschön. Angesichts der verbleibenden Zeit bleibt jetzt No niin, nyt on sitten reilu minuutti ehkä vielä varjoesittelijöillä puheaikaa, kun tässä ollaan jo aika pahasta aikataulusta myöhässä. Oi. Kiitoksia. Erittäin hyvä asia, että tämä on nyt saatu etenemään ja tämä on kyllä meille hyvin tärkeä hetki ja täytyykin aloittaa toteamalla, että esteetön elinympäristö on äärimmäisen tärkeä asia. Tällä hetkellä esteitä vielä on koko joukko. Mitä oikeusperustaan tulee, sitä ei nyt enää lähdetä muuttamaan. Se ei ole täysin tyydyttävää, eikä se todellakaan päätä meidän kampanjaamme myöskään artiklan 19 kohdalla, mutta tietenkin pyrimme nyt tähän saamaan parhaat mahdolliset määräykset. Jos tekstiin nyt mitään kritiikkiä tulee kohdistaa, niin mielestäni voidaan todeta, että kyllähän säännöt ovat aika selkeät vaikkapa internetin esteettömyyden, liikenteen esteettömyyden, mutta entäpä asunto, entäpä virkistystoiminta, entäpä terveydenhuolto ja niin edelleen joten varmaankin tässä voitaisiin antaa esimerkkejä tapauksista, joissa tilanne ei vielä ole toivottavalla tasolla. Ja kyllä meidän täytyy olla rehellisiä. Täytäntöönpanosta sitten kyllä tietenkin tämä kaikkein kevein malli on mahdollinen, mutta mielestäni ei riittävä. Eivät yritykset vaan voi sanoa, että, että me olemme tehneet mitä pystymme kyllä unionin lainsäädäntö ja kansainvälinen lainsäädäntö vaativat kuitenkin enemmän ja meidän täytyy mielestäni saada myös tällainen inklusiivinen ja universaali suunnittelu mukaan tähän tekstiin. Voisin puhua hyvin paljon siitä, miten meidän täytyy liikkumisen vapautta suojella, mutta jos on vamma, niin liikkumisen vapaus ei todellakaan toteudu. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Eola Stevens. Yksi puolitoista minuuttia teillekin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Haluan kiittää kollega Adam Kosaa erittäin, erittäin hyvästä puheenvuorosta. Olen täysin samaa mieltä hänen esityksessään. Voisin lisätä tähän vielä sen, että emme saa unohtaa sitä, että lähes kaikki jäsenvaltiot ovat paitsi allekirjoittaneet myös ratifioineet sopimuksen, yleissopimuksen, joten niillä on YK yleissopimuksen mukaisia sitoumuksia. Ei tietenkään Eurooppa voi sanella jäsenvaltioille, mitä niiden tulee tehdä, mutta jos katsotaan äh, henkilöiden palvelujen ja tavaroiden vapaata ja myös pääomavapaata liikkuvuutta, niin loogista varmasti on että Eurooppa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pyrkii saamaan aikaan ikään kuin tällaiset universaalit mm, esteettömyyskriteerit äh, niin, että äh, vammaisetkin voisivat liikkua itsenäisesti ja vapaasti Euroopassa. Tämän lisäksi sitten yritykset, pk-yritykset, äh, kaupat, kaikkihan tästä hyötyvät. Edelleen on esteitä ja esimerkiksi kaikki vammaiset eivät voi näin asioida tietyissä liikkeissä tai pankeissa ja näin nämä yritykset menettävät asiakkaita ja menettävät liikevaihtoa. Jos huolehdimme siitä, että esteettömyys toteutuu täysimittaisesti, niin nämäkin yritykset voivat hyötyä liikevaihto kasvaa ja voidaan tehdä suurempaa voittoa, joten tässähän kaikki osapuolet voittavat. Jos 15 prosenttia väestöstä suljetaan toiminnan ulkopuolelle, niin esimerkiksi liikevaihtokin sitten kärsii 10-15 prosenttia. Tämä on taloudellisestikin hyvin merkittävä asia, tämä esteettömyysasia siis, ja tästä tulisi huolehtia Euroopan tasolla yhteistyössä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Näin voimme saada tilanteen, jossa kaikki hyötyvät, kaikki voittavat. Toki täytyy huolehtia siitä, että ei mennä liian pitkälle tai liiotella, mutta ei tätä mielestäni voi kuitenkaan käyttää minä tekosyynä sille, että jätetään täysin toimimatta. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja seuraavaksi Marian Haakin ja puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tässä hyvin paljon on jo sanottukin siitä, mitä minullakin oli mielessäni. Voin puhua näin ollen lyhyesti. Olen samaa mieltä Richardin kanssa siitä, että komissiolta tätä pitkään ja hartaasti odotimme, mutta nyt sen sitten saimme. Mielestäni tämä on paitsi hyvä, aivan erinomainen idea ja Adam Kosa osui naulan kantaan, kun hän sanoi, että ei tämä koske vain vammaisia henkilöitä, tämä koskee kaikkia ihmisiä ja se tietenkin tekee siitä äh, kiinnostavamman äh, kaikille eri tahoille niin palvelualalla kuin tuotantoalallakin. Ja tässä yhteydessä oikeusperusta, vaikkei se nyt ehkä ole ihan kaikkea mitä haluamme, niin on se nyt kuitenkin ihan vakaa oikeusperusta. Muutama sana itse ehdotuksesta. Helga Stevens puhui tässä jo YK vammaista yleissopimuksesta ja uskon, että tämä nyt auttaa jäsenvaltiot todella yleissopimuksen alaisuudessa kanavoimaan ponnistelunsa ja näin todella sen täytäntöön panemaan sen. Artiklassa 12 puhutaan tästä suhteettomasta taakasta. Ehkäpä komissio voisi hiukan vielä selittää, että miten tämä artikla käytännössä toimisi, miten sitä sovellettaisiin, sillä kun tämä lainsäädäntö saatetaan päätökseen, meidän täytyy voida todella ulottaa siihen, että harmonisointi tapahtuu yli rajojen. Itselläkin on vielä tässä työsarkaa. Aion puhua eri järjestöjen kanssa, mutta mielestäni tässä ollaan jo oikein hyvällä tiellä. Kiitoksia. No niin, kiitoksia teille. Sitten edustaja Kuneva ja puolitoista minuuttia teilläkin puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, keskittymisen herpaantui eh, hetki hetken. Minulla on pieni ongelma, nyt en voi käyttää puheenvuoroa. Okei, okay, done. Selvä. Vihreät eivät ole nimittäneet varjoesittelijää. Kollega Stanokka saa vihreiden puolesta puheenvuoro. Olkaa hyvä. Minä olen varjoesittelijä. Ja Kosan johdolla tulen osallistumaan työhön tehokkaasti hänen ehdotuksensa siitä, että täytäntöönpanoa tulee sallia kuuden vuoden määräajassa neljän sijaan on mielestäni hyvä juuri pienille jäsenvaltioille. Komissio on tehnyt vaikutusarvion, niin kuin olemme ymmärtäneet, yhdeksässä jäsenvaltiossa, jotka Äh, mm, edustavat 80 prosenttia PKT 77 prosenttia väestöstä. Eihän tämä ole edustava otos, vaan tässä siis tosiaan on otettu huomioon vain jäsen, suuria jäsenvaltioita, että tuohon 77 prosenttiin on päästy. Entäpä pienet jäsenvaltiot, kuten oma, niin Latvia, samoin monien kollegojen kotimaat, minunkin maani on hyvin huolissaan, kun ajatellaan täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, joissa väestöpohja on pieni, niin tietenkin esteettömyysvälineiden täytäntöönpano tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin muualla. Kiitoksia. Kiitos. EFDDlläkään ei ole varjoesittelijää. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Kosalle tästä ensimmäisestä keskustelusta. Tämä on hieno yritys harmonisoida kaikkea sitä, mikä liittyy oikeudellisiin kysymyksiin esteettömyysasioissa. Ja tuen sitä, että meidän pitäisi laittaa samalle tasolle vammaiset ja muut ihmiset. Meidän pitäisi käyttää kieltä, joka yhdistää näitä ihmisiä, koska tällainen eron tekeminen johtaa vain ongelmiin ja ennakkoluuloihin. Meidän pitää puhua esteettömyydestä kaikille, kaikkien pitää olla samalla viivalla, ja tällä tavalla voimme saada aikaan laadukkaan aloitteen, josta on hyötyä kaikille, jota voin tukea. No, kritiikkiä on tullut koska kun halutaan palveluita ja tuotteita esteettömästi, ja meidän täytyy kiinnittää huomiota vammaisiin, ja hyvin usein ei ole olemassa rakenteita, joiden avulla voidaan taata tämä esteettömyys. Eli pahoin pelkään, että luomme palveluita ja tuotteita, ja ne laitetaan sitten rakenteisiin, jotka eivät ole esteettömiä omassa maassani Italiassa arkkitehtuurin esteet ovat vielä sään, pääsääntö. Tämä on hyvin vakavaa. Kouluihin eivät, tai sairaaloihin eivät pääse esimerkiksi vammaiset lapset. Eli meidän täytyy antaa näissä asioissa selkeitä viestejä. Kiitos. Kiitos. ENFkään ei varjoesittelijä ole nimittänyt. Hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? ei näytä olevan, joten viimeisen sanan saa esittelijä Adam Kosa kaksi minuuttia. Köszönöm az újból megadott szót, elnök úr. A... Kiitos, että vielä kerran sain puheenvuoron. Tämä oli hyvin äh, hyödyllistä, mitä kollegat ovat sanoneet. Yhdessä kommentissa oli kysymys siitä, miten tämä kysymys vaikuttaa pieniin jäsenvaltioihin. Ehkä komissio ei ole tutkinut tätä näkökulmaa, koska on selvää, että seurausten arvio toteutettiin maissa, jossa, joka kattoi 70 prosenttia Euroopan väestöstä. Minun maani on keskisuuri maa, 10 miljoonaa asukasta ja noin 5-600 000 vammaista ihmistä. Kysymys on tärkeä pienille maille ja ehkäpä kustannukset ovat suurempia pienille jäsenvaltioille. Mutta tässä on kysymys ihmisoikeuksista, ei se ole mikään Excel-taulukko. Tätä pitäisi miettiä edelleen. Ja käydä keskusteluja neuvoston ja komission kanssa. Kolka Helga Stevens sanoi, että tässä on äh, win-win, tai se win-win tilanne on se, mihin meidän pitäisi päästä. Ja tästä olen kovin vaikuttunut. Mutta ehkäpä yritykset eivät kuitenkaan ole vielä sellaisessa tilanteessa, että ne arvioivat sitä näin. Ehkäpä yritykset vasta myöhemmin näkevät selkeämmin, miten eh, tai näkevät, että tämä on myös heille hyödyllistä aluksi. Eh, tässä ehkäpä on hieman ennakkoluuloja, mutta keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä tämä tulee olemaan hyödyksi myös yrityksille, ei vain ainoastaan taloudellisia voittoja, vaan myös muita eh, positiivisia asioita. Ja tästä tulisi kommunikoida selkeästi ulospäin. Kansalaisjärjestöt äh, ovat jo kauan painottaneet, että ihmisten, vammaisten ihmisten mukaan ottaminen on hyvin hyödyllistä valtiolle ja koko yhteiskunnalla. Kaikki äh, toimijat tulisi saada vakuuttuneeksi tästä. Kiitos. So, Dank für die Kiitokset tästä keskustelusta. Seuraava kuuleminen järjestetään 26 päivä syyskuuta. Ja sitten 12.13. lokakuuta keskustetaan mietintöluonnoksesta. Äänestys toimitetaan valiokunnassa tammikuussa ensi vuonna. Kiitokset. Siirrytäänpä seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä työolot ja epävarmat työsuhteet tässä. Kyse on tutkimuksen esittelystä. Esittelijä on Neoklis Sylikiottis ja esitys Andrea Broten työllisyystutkimuskeskuksesta yhdistyneestä kuningaskunnasta on vieraanamme mm, esittelemässä asian ja teidän esityksenne on nyt vuorossa. Olkaa hyvä. Kiitos. you very much. Hyvä, kiitoksia. Eikös minulla ole 15 minuuttia tämän eh, tutkimuksen esittelyä varten? Tutkimus, niin kuin totesitte, on eh, meidän toteuttamamme me yhdessä eh, saksalaisten kollegojemme kanssa ja myös belgialaisten. Olemme tarkastelleet epävarmoja työsuhteita Euroopassa erilaisia suuntauksia ja strategioita. Tuolla on äh, kopioita tästä tutkimuksestamme ja sen avainviestit pyrin teille nyt tässä esityksessäni esittelemään. Tulen puhumaan äh, tämän tutkimuksen tarkoituksesta, käyttämästämme menettelytavasta. Sitten puhun lyhyesti niistä malleista, joita havaitsimme olevan voimassa ja myös suuntauksista vaikuttaa poliittisista strategioista, joita Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla on. Ja sitten vielä haasteet, joita on hoidettavana. Ja sitten lopuksi esittelen suosituksemme. Eli tarkoitus oli tarjota eh, viimeaikaisista suuntauksista epä varmojen työsuhteiden suhteen mahdollisimman paljon tietoa. Käytimme erilaisia lähteitä tutustuaksemme aiheeseen. Kaksi tutkimusta erityisesti, Euroopan työvoimatutkimus ja Euroopan työolosuhdetutkimus jälkimmäisestä että tietoa vuodelta 2015 ei ollut saatavilla. Tarkastelimme 2010 tietoja. Me saatoimme kuitenkin erilaisia malleja ja suuntauksia havaita. Samoin tutustuimme kirjallisuuteen saadaksemme mahdollisimman laajalti laadukasta tietoa aiheesta. Ja sitten Saksa, Tanska, Espanja, Ranska, Liettua, Alankomaat, Puola ja Yhdistyneet kuningaskunta olivat ne maat, joissa toteutimme tapaustutkimuksen. Nämä eivät olleet syväluotaavia tutkimuksia siinä mielessä, että ne olisivat kattaneet kaiken, mutta katsoimme erityisesti pääasiallisia haasteita, eh, kolmen tyyppisiä kaikkein epävarmimpia työsuhteita näissä maissa. Samoin toteutimme haastatteluja eh, muutaman EU-tason työmarkkinaosapuolen edustajien kanssa. Lähestymistavastamme sen verran, että peruslähtökohtamme oli se, että Euroopan laajuista määritelmää epävarmalle työsuhteelle ei ole. Se riippuu monista eri tekijöistä, henkilökohtaisesta tilanteesta, siitä, miten henkilö itse suhtautuu epävarmaan työsuhteeseen, mitä henkilö itse pitää hyväksyttävänä merkittävänä. Samoin se riippuu kansallisesta tilanteesta ja käsityksestä siitä, mikä on tavanomainen työsuhde, tavanomainen käytäntö. Siksi tutkimusala on aika hankala. Emmekä halunneet tehdä mitään ennakko-olettamuksia. Halusimme suhtautua asiaan mahdollisimman neutraalisti ja näin tarkastelimmekin kaiken tyyppisiä työsopimuksia. Me halunneet olettaa yhtään mitään lähtökohtaisesti. Joten eh, metodologiamme oli kaksi kahtalainen. Yhtäältä tarkastelimme erilaisia eh, työsopimuksia ja toisaalta sitten erilaisia indikaattoreita epävarmuuden suhteen. Me katsoimme kaikkia standardityösuhteita, eli siis pysyviä jatkuvia koko päivä työtä, sitten eh, osa-aikatyötä, itsenäistä ammatinharjoittamista, määräaikaisia työsuhteita, Ähm, vuokratyöntekijöitä, kausityöntekijöitä, lähetettyjä työntekijöitä, nollatuntisopimuksia, joita joissain maissa on tällä hetkellä kovasti, harjoittelupaikkoja sekä myös sitten epävirallista pimeää työtä. Näitä erilaisia työsuhteita tarkastelimme ja sitten mm, otimme käyttöön joukon indikaattoreita, joita pidetään riskitekijöinä esimerkiksi palkka, palkkataso, sosiaaliturvan turvan pääsy, mm, työlakien kunnioittaminen, stressitaso, työterveys ja turvallisuus, koulutusmahdollisuudet sekä sitten ammattiyhdistysoikeudet. Tämä oli meidän peruslähtökohtamme tutkimuksessamme. Kohta menen yksityiskohtiin, mutta halusin tämän kuvan näyttää teille, koska äm, tässä on koko joukko erilaisia malleja vuodelta 2014 28 se ja valtiossa Aika pieni kuvahan tämä on, mutta näette, että koko päivä työ jatkuvassa työsuhteessa on kuitenkin edelleen vallalla Euroopan unionissa – on kuitenkin äh, myös äh, hyvin suuri joukko niitä, jotka eivät ole koko mm, päivätyössä äh, jatkuvassa työsuhteessa. 59 prosenttia on tämä on pysyvää osa-aikaa työtä, marginaalista osa-aikatyötä, erilaisia harjoittelupaikkoja ja mm, freelance-työtä ja itsenäistä ammattiharjoittamista. Nämä ovat näitä pääasiallisia työsuhteita Euroopan unionissa. Kun sitten katsotaan nämä, minkälaisia malleja käytössä on, havaitsimme, että tällainen lainausmerkeissä standardi mm, työpaikka, eli kokopäiväinen pysyvä työsuhde on vähentynyt 62-59 prosenttiin vuodesta 2003 vuoteen 2014, eli suuntaus on laskemaan päin. Ei nyt kovinkaan jyrkästi, mutta näin se nyt on kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut. Ja noin 40 prosenttia, eli 40 henkilöstä työskentelee sitten muun tyyppisissä työsuhteissa usein osa-aikaisena taikka sopimussuhteessa taikka sitten alle 20 tuntia viikossa, tai sitten freelance-pohjalta, tai määräaikaisessa työsuhteessa. 4 prosenttia ihmisistä myöntää tehneensä jotain pimeää työtä viimeisten 12 kuukauden aikana. Kyllä se itse asiassa tämä osuus on korkeampi ainakin tietyissä jäsenvaltioissa, niin kuin epäilimmekin. No sitten katsotaan nämä näitä erilaisia malleja, niin ensinnäkin sukupuoli. Miehet todennäköisemmin kuin naiset ovat pysyvässä kokopäiväisessä työ, kokoaikaisessa työsuhteessa 65 prosenttia verrattuna 52 prosenttiin. Usein, useammin kuin naiset he ovat myös freelance työsopimuksessa tai mm, työllistävät itse itsensä ja naiset taas useammin tekevät osa-aikaista työtä. Kun katsoimme koulutustasoa, niin tällainen standardityösuhde, eh, mahdollisuus vähenee, mitä eh, alhaisempien koulutustaso. Eli korkeasti koulutetuista 64 prosenttia on eh, standardityösuhteessa, vähän koulutetuista 48 prosenttia. Mitä ikään tulee, noin 50 prosenttia nuorista tekee osa-aikatyötä tai määräaikaista työtä ja vastaava määrä, eli puolet, on myös päättänyt jonkinnäköisen harjoittelun. Eli nuoret ovat vähemmistössä, mitä tulee standardityösopimuksiin. Alakohtaiset erot ja mallit sitten havaitsimme, että tällainen standardi työsopimus on teollisuus- ja valmistus alalla kaikkein korkein 75-63 prosenttia, samoin julkishallinnossa ja koulutuksen alalla. Matalimmillaan se on 39-29 prosenttia maatalous, kalastus ja metsätalous alalla, joissa freelance työntekijöitä on kaikkein eniten. Mitä sitten osa-aikaan tulee, yli 25 prosenttia palvelu alalla, terveysalalla, koulutusalalla ja palvelualalla tekee osa-aikatyötä, kaupan alalla yksi viidestä. Kun sitten ajatellaan määräaikaisia työsopimuksia, niitä löytyy oikeastaan yhtä lailla kaikilta eri aloilta. Öö, Sitten maakohtaisia kysymyksiä. standardisopimuksia oli kaikkein eniten itäisessä Euroopassa 7-80 prosenttia, vähiten Alankomaissa 34 prosenttia, mutta tämä johtuu ehkä myös siitä, että osa-aikatyö on niin suosittua yleistä Alankomaissa. Mitä sitten tulee ei vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön, 9 prosenttia Itävallassa, yli puolet, yli 50 prosenttia monissa muissa maissa, kuten Bulgaria, Kypros, Espanja, Kreikka, Italia. Samoin havaitsimme, että yli puolet määräaikaisissa työsuhteissa olevista haluaisivat pysyvän työsuhteen. Voitte nähdä nuo maat ja prosenttiosuudet tuosta. Sitten siirtyminen äh, pysyvään työsuhteeseen äh, on itse asiassa, siis epävarmasta työsuhteesta pysyvän työsuhteeseen äh, on itse asiassa vähentynyt melkein 28 prosentista vuonna 2008 23 prosenttiin 2013, alle 15 prosenttia joissain maissa joten näyttäisi siltä, että ihmiset helposti jäävät jumiin tällaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Sitten näitä tulevaisuuden suuntauksia voitte tosiaan nähdä, näitä tiettyjä suuntauksia eri tyyppisissä sopimuksissa, eli tosiaan 62-59 prosenttiin 10 vuodessa laski standardisopimusten osuus, pysyvä osa-aika lisääntyi hieman, alle 20 tunnin osa-aika, viikkotyö nousi hieman, määräaikaiset työsuhteet pysyvät samalla tasolla 7 prosenttia, freelance-työ ja yrittäjyys ovat hieman Ähm, laskeneet, mutta eivät juurikaan 11 prosenttia ja 4 prosenttia. Sitten ähm, vuokratyövoimaa pysyy noin yhdessä prosentissa osuudeltaan. Harjoittelupaikat ja koulutus parissa prosentissa aika vakaasti myös. Kun näitä tietoja nyt sitten tarkastelimme ja kirjallisuutta ja keskustelimme ihmisten kanssa – niin pyrimme sitten ähm, tarkastelemaan tällaisia äh, äh, riskiryhmiä. Emme halunneet yksinomaan sanoa, äh, minkä tyyppiset sopimukset, vaan tarkastella tätä laajemmin ja katsoimme tai jaimme tämän neljään, eli aika matala riski on pysyvissä koko päivässä työsuhteessa. Keskisuuri riski on äh, äh, olemassa ähm, sitten toisaalla. Esimerkiksi alle 20 tunnin äh, osa-aikatyössä, samoin ei-vapaaehtoisessa osa-aikatyössä, määräaikaisissa suhteissa, ei-vapaaehtoisessa määräaikasuhteissa – suhteellisen korkea riski vuokratyövoima, lähetetyt työntekijät ja sitten erittäin korkea riski, mitä tulee pimeään työhön taikka näihin nollatuntisopimuksiin. Entäpä sitten Euroopan unionin sääntely, minkälaisia strategioita on valittu, on aika kattava puitteisto jonka kautta pyritään epävarmoja työsuhteita ja niiden riskiä varaa torjumaan. Aika tehokkaitakin toimia, mutta täytäntöönpano on aika eri tasolla eri jäsenvaltioissa. Sitten on muitakin aloitteita, kuten talouspoliittinen ohjausjakso sekä hyvien käytänteiden vaihtaminen. Näin ainakin keskustelua on saatu käyntiin. Tietenkin työmarkkina osapuolten työehtosopimukset ja kampanjat Euroopan tasollakin ovat tärkeitä. Ja sitten vielä kansallinen täytäntöönpanolainsäädäntö. Ja tietyt maakohtaiset kysymykset. Joitain äh, haasteitakin vielä löytyi. Esimerkiksi vuokratyövoimaa äh, koskeva direktiivi tarjoaa äh, yhtäläisestä kohtelusta poikkeuksia, samoin työaikadirektiivi erityisesti päivystystyössä ja tuo 48 mm, tunnin työviikosta sitten lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi. Siinäkin on tiettyjä laillisia porsanreikiä ja näin. Tietyt yritykset voivat kiertää määräyksiä. Samoin ähm, täytäntöönpanossa on tiettyjä puutteita, samoin kuin työmarkkinavalvonnassa tietyissä jäsenvaltioissa. Sitten äh, muutamia suosituksia, joita voisitte ehkä pohtia tulevaisuutta silmällä pitäen. Ensinnäkin katsomme, että, me, että hyvinvointijärjestelmien tulee mm, ehkä tukea yksilöitä tulevaisuudessa entistä paremmin, jotta ihmisiä suojellaan köyhyysloukkuun joutumiselta. Samoin tarvitaan tasapainoista sääntelylähestymistapaa, mitä tulee erityyppisiin työsuhteisiin, tulisi tarkastella myös joustavia tarpeita, mitä tulee työsuhteiden varmuuteen ja työn laatuun. Samoin työsuhteen irtisanomissuoja on tärkeä kysymys myös standardisopimusten suhteen ja niin kuin totesimme, täytäntöönpano jäsenvaltioissa on välttämätöntä, jotta tilanne saadaan hyvään hoitoon. Ja sitten vielä eh, digitaalisen talouteen perustuvat uudenlaiset eh, työpaikat varmaankin ansaitsisivat lisää tarkastelua, koska niitä tulee yhä enemmän. Kiitos puheenjohtaja. Tässä esityksemme. Dankeschön. Kiitoksia teille. Olipa mielenkiintoista. Aikamoinen paketti. 190 sivua. Ensimmäinen, ensimmäinen osa, tämähän ihan sopisi tyynyksikin. Ja nyt esittelijämme Neoklis, ole hyvä. Öö. Kiitos. Kiitos Tomas. Ensinnäkin äh, haluan kiittää tutkimuksen laatioita ja ihan oikeutetusti tässä tutkimuksessa sanotaan, että kysymys on ongelmasta, joka kasvaa koko ajan. Se muuttuu. Yhä useammat työntekijät ajautuvat köyhyyteen johtuen nimenomaan epävarmasta työsuhteesta. Eli turvalliset tai taatut työpaikat ovat tärkeitä. On niin, että pysyvät äh, kiinteät työsuhteet äh, ovat yhä harvempia ja kriisin myötä äh, myös työsuhteet ovat epävarmempia. Ja jos ihmiset otetaan töihin, niin useimmiten kysymys on väliaikaisesta, määräaikaisesta työsopimuksesta. Alankomaissa 18 prosenttia. jotka tekevät osa-aikaa. Ja sitten on myös tällaisia osa-aikasopimuksia, jotka ovat alle 20 tuntia viikossa. Ja näiden määrä on kasvamassa ja tämä voi olla todellakin ongelmallista. Kyproksella, Kreikassa, Bulgariassa on yhä enemmän myös osa-aikatyöntekijöitä. Okei, näillä ihmisillä on työtä, mutta he eivät kuitenkaan saa myöskään vakituista työpaikkaa. No, kriisi on vielä vallalla ja jäsenvaltiot ovat antaneet vapaat kädet työnantajille keksiä uusia keinoja vähentää työntekijöiden tilannetta. Viimeisten vuosien aikana on tapahtunut paljon muutoksia lainsäädännössä, esimerkiksi Saksassa. Saksa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa. 80-90-luvulla avattiin ovi tällaiselle toiminnalle. Toinen pelottava elementti on, on se, että työmarkkinaosapuolet ja ammattiyhdistysliitot eivät ole kyenneet tekemään mitään asialle, koska ö, kriisejä on käytetty tavallaan ö, tekosyynä ö, po, tavallaan lopettaa työehtoneuvotteluita tai työehtosopimuksia. Ja sitten nämä nollatuntisopimukset. Siitä me kuulimmekin tässä esityksessä. Tämä on suuri vaara, aiheuttaa paljon epävarmuutta sen lisäksi on myös tällaisia niin kutsuttuja yksityisyrittäjiä tai, tai ammatinharjoittajia. Ja paljon tällaista epämääräisyyttä. Tämä on myös vaaraksi jäsenvaltioiden kestävälle sosiaaliturvajärjestelmälle. Ja tutkimuksen analyysiä pidän erittäin hyvänä. Se, mistä meidän nyt täytyy puhua, ovat ne ratkaisut, joita voisimme tähän asiaan työstää. Kysymys on asioista, joita olemme käsitelleet paljon tässä valiokunnassa. Mietinnön laatija sanoi myös, että se, että ei ole vakituisia työsopimuksia on hyvin kuvaavaa, koska silloin me emme kykene vahvistamaan työntekijöiden asemaa päinvastoin. Tässä on vaarana, että tai siis parlamentissa meidän pitää puhua kaikkien, kaikista, kaikenlaisista erilaisista sopimuksista ja kuitenkin työ aika, tai työlainsäädännössä on aikamoisia puutteita. Meidän täytyisi siis saada aikaan tällainen integroitu puitteisto, johon kerättäisiin kaikki tämä juridinen asiat, jotka eivät oikeudellisesti ole oikein. Ja esimerkiksi nuoret, nuorille maksetaan huonosti, heillä on pakko, heillä on tällaisia pakkoharjoitteluita, joista ei makseta. Ja on nuoria, jotka joutuvat jopa pari vuotta olemaan harjoittelijoina, eivätkä kuitenkaan saa pysyvää työpaikkaa. No esimerkiksi Kreikassa ja Kyproksella näin on. Meidän täytyy huolehtia hyvästä kohtuullisesta työstä ja siitä, että ihmiset saisivat vakituisia työpaikkoja ja ihmiset pääsisivät integroitumaan työmarkkinoille, koska muuten Tämä tulee aiheuttamaan erittäin suuria ongelmia ylipäätään yhteiskuntaan äh, integroitumiselle. Ajatelkaapa nyt vaikka työttömien tilannetta. Ja yrittäjien täytyy kantaa myös kortensa kekoon. Jos ne vain käyttävät harjoittelijoita, se on heille halpaa. Mutta viranomaisten, viranomaisethan myös tukevat tätä harjoittelijoiden käyttöä ja loppujen lopuksi ja silloin kaikki meistä maksavat siitä. Eli työsopimusten täytyy olla edullisia myös työntekijälle ja ainoastaan työnantajalle. Kysymys on luonnollisesti myös äh, työturvallisuudesta ja terveydestä. Ja sitten täytyy huomioida myös digitaalinen teknologia, joka vaikuttaa asiaan. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Klontryllä. merci, euh, Kiitoksia, puheenjohtaja. No, ensimmäinen ajatus on tästä keskustelusta ja Junckeria siteeraan parin vuoden takaa. Hän sanoi, että CDI pitää olla se viitekohta. Ja olen samaa mieltä, mutta Täytyy nyt muistaa, että tällainen pysyvä työsuhde jossain yrityksessä on nyt asia, joka kuuluu oikeastaan menneisyyteen. Tässä puhuttiin nyt työstä, jotta voidaan määritellä nämä epävarmat työsuhteet. Eli meidän täytyy määritellä, mitä on epävarma työ. Se on erilaista eri maissa, tilanteet ovat erilaisia. Meillä on erilaisia näkemyksiä ja määritelmiä. Ja meidän täytyy luoda oikeanlaista politiikkaa, mutta miten se onnistuu, jos ei ole yhteistä määritelmää? Se on aika hankalaa ja ehkä tehoka, tehotonta. Tässä on nyt erinäisiä kriteereitä, jotka vaikuttavat mielenkiintoisilta. Ja ehkä meidän pitäisi miettiä määritelmää yhtäältä, mutta toisaalta, kuten sanoitte, meillä pitäisi olla elementtejä, joiden avulla voidaan määritellä epävarmuuden taso, koska tilanteet ovat hyvin erilaisia epävarmuudessakin ja ne vaikuttavat hyvin eri tavalla ihmisten elämään. Eli meidän pitäisi mennä hiukan pidemmälle. En nyt ole käynyt läpi tätä asiakirjaa, joka liittyy uuden tyyppiseen talouteen. Esimerkiksi meillä on tätä yhteistyötaloutta, joka johtaa uuden tyyppiseen epävarmuuteen – ja olisi mielenkiintoista myöskin nähdä tietyn tyyppiset epävarmat työsuhteet voivat johtaa sitten pysyviin työsuhteisiin, mutta eivät kaikkia. No sitten tietysti sukupuolinäkökulmat ovat myöskin tärkeitä. En tiedä, puhitteko tästä, mutta tässä on myöskin elementtejä, jotka liittyvät työturvallisuuteen ja työterveyteen. Aikaisemmin yrityksessä olen puhunut siitä, että vuokratyöläiset usein joutuivat työtapaturmien uhreiksi kuin useammin kuin muut. Ja mielestäni tämä on kyllä merkittävä asia. No, sitten meidän täytyy myöskin katsoa, millaista kehitystä on tapahtunut uuden tyyppisten työsuhteiden osalta. Esimerkiksi Belgiassa meillä on aika hyvä suhde vielä, mutta jos katsotaan viime vuoden palkkauksia, niin siellä näkyy, että epävarmuus on lisääntynyt huomattavasti. Sitten tällaisia tapauksia, joissa työsuhde on jo päättynyt, esimerkiksi eläkekysymykset – Eli mielestäni meidän täytyy jatkaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua ja meidän täytyy saada aikaan työehtosopimuksia, jos otetaan huomioon tämä kehitys. Ja yksi ala, jota voisimme tarkastella, on näiden työurien vakauttaminen. On yhä enemmän epävarmoja työsuhteita, niitä pitää rajoittaa, mutta samalla pitää varmistaa se, ja siteeran taas Junckeria. Hänhän sanoi, että yritykset tarvitsevat joustavuutta, mutta he tarvitsevat myöskin ennakoitavuutta, mutta palkansaajoillakin on joustavuustarpeita ja oman elämänsä suhteen hekin tarvitsevat ennakoitavuutta. Kiitos. Kiitos. Muistuttaisin kahden minuutin puheen ajasta. SDn Simon ei ole paikalla. ECR Andrea McIntyre. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much for your... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä esityksestä. Aihe on hyvin mielenkiintoinen ja mitä syvemmälle me pääsemme näihin ongelmiin ja haasteisiin nykyaikaisella työmarkkinoilla, niin on hyvin tärkeää, että me ymmärrämme nämä faktat taustalla. Ja kaikki, mitä tässä, miten meitä voidaan auttaa tässä, on hyvin tärkeää. Minä en koskaan pitänyt tästä termistä epävarma työsuhde. Se on pejoratiivinen, koska Tämä saa kuulostaa siltä kuin se tasapainottelisi tuolla tikapuitten yläreunassa. Tällaiset atyyppinen, ei-tyypillinen työsopimus olisi parempi. Monelle ihmisille osa-aikasopimus on se, mitä he haluavat. Ja jos sitten sanoo ihmisille, että osa-aikasopimukset ovat äh, tällaista epävarmaa äh, työsuhdetta ja äh, suuri riski, niin silloin oikeastaan loukkaa hyvin monia ihmisiä, jolle osa-aikatyö on nimenomaan se, miten he voivat sopeuttaa oman elämänsä asiat. Hyvin monet naiset itse asiassa haluavat osa-aikaisen työpaikan, koska se sopii paremmin heidän perheelämäänsä ja siihen, miten he elämäänsä haluavat elää. Joten jos tässä tämä näin kuvataan, niin kuin jotkut kollegat tekevät, niin se ei mielestäni ole kovin mukavaa. Tämä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa ajankohtainen puheenaihe ovat nämä nollatuntisopimukset. Ja haluaisin, että minusta olisi mielenkiintoista nähdä tai lukea tämä asiakirja, joka meille on toimitettu siitä, missä siinä verrataan nollatuntisopimuksia koko EU-ssa. Isossa Britanniassa, jos on palkattu joko standardisopimuksella tai nollatuntisopimuksella, niin sinulla on ihan samat oikeudet kuin vakituisella täysiaikaisella työntekijällä. Eli on tietty suoja, vaikka ihmiset sanovat, että ei ole. Ja olin kovin tyytyväinen nähdessäni, että No toki onhan olemassa myös väärinkäytöksiä, mutta olin tyytyväinen nähdessäni, että Isossa Britanniassa olemme leikanneet huomattavasti näitä väärinkäytöksiä. Varsinkin niin, että yrityksellä ei voi enää olla tällainen nollatuntisopimus ja vaatia työntekijää olla sidoksissa vain ja ainoastaan heihin. Mielenkiintoista on myös se, että noin neljäsosa tai ehkä enemmän niistä, jotka ovat nollatuntisopimuksella Isossa Britanniassa, ovat samanaikaisesti kokopäiväisessä koulutuksessa. Joten se on ollut hyvin arvokas tällainen äh, opiskelijoiden tulonlähde. Joten tässä on niin paljon asioita, mitä pitää tarkastella. Ja me tarkastelemme täällä parlamentissa hyvin monia asioita ja silloin on hyvin helppoa eristää jokin asia, joka meidän mielestämme on huono. Ja sitten heitämme lapsen pesuveden mukana ulos ja meidän täytyisi olla hieman varovaisempia määritelmissämme ja siinä, miten me käsittelemme tätä asiaa. Koska minun kotimaassani meillä on enemmän ihmisiä töissä kuin aikaisemmin ja kolme neljäsosaa viimeisen viiden vuoden aikana on ollut kuitenkin äh, kokopäiväisiä sopimuksia. No niin, totta kai jos tuollaisesta työsuhteesta sitten vielä ö, äh, pystyy elättämään itsensä, niin eipä siinä mitään. Seuraavaksi Marian Haakin. Kiitos Puheenjohtaja kollegani ei ole tänään paikalla, joten vastaan nyt henkilökohtaisesti omasta puolestani siihen, mitä täällä tänä aamuna kuultiin. Te sanoitte, että tämän voisi laittaa tyynyn alle tai käyttää tyynynä. No se kyllä varmaan aiheuttaisi unettomuutta. Yli puolet määräaikaisessa työsuhteessa olevista haluaisi pysyvän jatkuvan työsuhteen, joten kyllä tämä ainakin minulle unettomuutta aiheuttaisi. Nyt saimme, haluan kiittää tästä esityksestä, saimme todella tiukkaa faktaa tietoomme ja monethan eivät edes pidä tästä epävarma työsuhde termistä tai sanasta, mutta niinhän se on. Ja yhä enemmän hyvinvoinnista ja vauraudesta keskittyy harvojen käsiin jossain vaiheessa vielä kuvittelimme, että sitä voitaisiin ehkä tasapainottaa, kun tavall- jos tavalliset ihmiset saisivat ää, kunnollista työtä, ää, ihmisarvoista työtä, mutta näin ei nyt kuitenkaan ole tapahtunut. Minun mielestäni meillä on vastuu. Meidän täytyy tarkastella näitä erilaisia epävarmoja työsuhteita ja sitä, miten ne rapauttavat meidän oman järjestelmämme. Minä nyt sanoin, että se täysin rapautunut vielä on ja kyllä varmasti meillä on aikaa toimia, mutta kun puhutaan näin epävarmojen työsuhteiden erilaisista määritelmistä, niin ilmeistä on, että tässä ollaan nyt siirtymässä epävarmojen työsuhteiden aikaan yhä yleisemmin ei saa käydä niin, että suojelun taso heikkenee. Totta kai EPPn kollega on oikeassa. Meidän täytyy katsoa ennakoitavuutta ja tarvetta niin työntekijöiden kuin työnantajienkin suhteen, mutta kun ihmiset pitävät tietystä ennakoitavuudesta ja se, että jatkuvasti täytyy hallistua jatkuvaan muutokseen, se on myös psyykelle hyvin, hyvin raskasta. Kyllä ihmiset aina taistelevat ja tekevät parhansa, niinhän se on, mutta liikaa ei voi vaatia. Ja Andrew mielestäni ymmärrän kyllä, mitä hän tarkoittaa. Jotkut tykkäävät joustavuudesta, haluavat tehdä osa-aikatyötä, mutta monet taas eivät. Ei tässä ole oikeaa ja väärää tässä perustelussakaan, mutta keskeisen tärkeää on ymmärtää se, ja sen tämä kertomus meille juuri osoittaa, että epävarmojen tuosuhteiden määrä on kasvamaan päin, ja me emme ole siihen puuttuneet, emme sääntelytasolla, emmekä myöskään nämä suojelemalla työntekijöitä. Joten kiitoksia kollega, tässä on aikamoinen lukupaketti nyt sitten kädessäni ja ehkä se unettomia heitäkin tulee mm, aiheuttamaan, mutta meidän täytyy todella puhua paitsi siitä, mikä on pielessä, myös nyt sitten keksiä niitä ratkaisuja, muutenhan vain hukkaamme täällä aikaamme. Kiitos. Kiitos. Nyt puheenvuoron saisi komissio. Äh, Lores ja myös Leider ovat paikalla komissiosta. Kumpi haluaisi käyttää korkeintaan kolmen minuutin puheenvuoron? Eikö kukaan? Onko muita puheenvuoropyyntöjä salissa? Ei näytä olevan. Neoklis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. puheenjohtaja. Olen monista asioista samaa mieltä täällä kollegoiden kanssa – Se on molemmat. Okei. Okay. Monet käyttävät, ovat käyttäneet taloudellista kriisiä hyväkseen jakaakseen rikkautta harvemmille ihmisille. Ja tämä helpottuu luonnollisesti, jos tämä e, Tätä vaikeutuu, jos tulisi hieman vahvempi reaktio ja jos, jos ammattiyhdistysliikkeet olisivat vahvempia. McIntyre sanoi, että tämä termi epävarma työsuhde ei ole hyvä. Ja no sehän on se ongelma. Näin minä kirjoitinkin mietinnössäni. Ja osa-aikatyö voi, jos se on valinta, se on ihan hyvä, mutta on maita, varsinkin taloudellisessa kriisissä olevia maita, niin äh, mietinnössäkin sanotaan tämä ja tuossa tutkimuksessa myös, että on pakko tehdä osa-aikatyötä. Se ei ole mikään valinta. Ihmisillä ei ole valinnan mahdollisuutta. Joten ongelma on myös se, että meidän täytyy katsoa realiteetteja työmarkkinoilla. Kysymys on myös oikeudesta työhön. Ihmiset joutuvat eh, köyhyyteen, ajautuvat köyhyyteen ja kurjuuteen. Tässä on todellakin kysymys epävarmoista työsuhteista. Ja se, mitä kollega Claude sanoi, siitä, että eh, kiinteät kontaktit, eh, vakituiset pysyvät kontaktit ovat menneisyyttä. No, täytyyhän meidän katsoa myös tulevaisuutta ja tavoitteita. Tavoitteena on niin pitkälle kuin mahdollista, että jokainen saisi vakituisen pysyvän työpaikan. Ja okei, myös osa-aikatyö, jos se on työntekijän oma valinta, eikä niin, että hänet pakotetaan osa-aikatyöhön, koska se johtaa epävarmuuteen. No, taloudellinen kriisi on toki vaikuttanut, mutta minusta Tähän vaikuttaa myös säästöpolitiikka ja kaikki nämä toimenpiteet ja uudet, la, uusi lainsäädäntö, joka on esimerkiksi helpottanut irtisanomisia ja niin edelleen. Lopuksi meidän pitää katsoa nyt vielä määräaikoja tämän mietinnön kohdalla ja ja odotan ilolla rakentavaa yhteistyötä kaikkien ryhmien varjoesittelijöiden kanssa. Ja me tulemme varmasti käyttämään tämän mietinnön tärkeitä tuloksia jatkossakin. Meidän täytyy myös tarkastella tätä määritelmää epävarma. Olen ihan varma, että tämä mietintö tulee mitä auttamaan tällä tiellä. Kiitokset Neuklis Kostadina Kuneva on nyt vielä pyytänyt puheenvuoroa yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä tutkimuksen esittelystä. Nämä ovat hyviä tietoja ja tämä osoittaa selvästi, että koko päivä työ vähenee edelleen. Joissain maissa, kuten Kreikassa, on työntekijöitä, jotka eivät löydä mitään työtä, ja heidän on käytännössä mahdotonta löytää pysyvä työpaikka. PK-yrityksissä on vain vähän työntekijöitä. Tämäkin on syy sille, miksi kriisi on vaikuttanut niin voimakkaasti moniin pk-yrityksiin. Ja tämäkin osio on sopistunut ja tämä vaikuttaa huomattavasti sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin. Vakuutetut työntekijät ovat suuremmissa ongelmissa, kun ne siirtyvät eläkkeelle, ja sitten kysymys tutkimuksen laatijoille. Millaisia johtopäätöksiä tai suosituksia teillä on, kun ajatellaan nyt tilanteen muutoksia? Utsotteko, että tulevaisuudessa Euroopassa on eläkkeisiin liittyvä väestörakenteellinen kriisi? Minuutin. Kiitos. Onnistuuko kahdessa minuutissa? Um, Neljä seikkaa kahdessa minuutissa. Ensi... Ensinnäkin eh, tulee huolehtia siitä, että eläkejärjestelmiin eh, maksetaan eh, kaikissa tapauksissa myöskin itsenäiset ammatinharjoittajat, koska myös digitaali aikana ehkä tullaan usein siirtymään itsenäisen ammatinharjoittamiseen esimerkiksi nettialustojen pohjalta ja monet toimivat nyt sitten myöskin työlainsäädännön ulkopuolella, eli tässä kyllä varmasti olisi lisäsuosituksen paikka, eli todella siis eläke Ähm, maksut, niistä huolehtiminen. Mitä määritelmään tulee, me halusimme välttää sen sanomista, että jotkut, jonkun tyyppiset työsuhteet ovat epävarmoja automaattisesti. Ne ovat sitä ehkä jos sosiaaliturva eh, ei ole riittävää tai eh, palkka ei ole riittävää tai työehtosopimuksia ei kunnioiteta, mutta me voimme nähdä, että tiettyjä riskejä voi olla erityyppisissä työsuhteissa, mutta eri alojen välillä on suuria eroja samoin eri maiden välillä eh, siinä, mikä on äh, epätyypillistä ja niin edelleen, joten Euroopan tasolla voisi olla vaikeaa siirtyä mm, tällaisesta laajasta puitteistosta, kun ajatellaan kuitenkin esimerkiksi kansallista lainsäädäntöä työhtösopimusten suhteen ja yritysten perinteitä. Ja kriisi, viimeinen seikka, niin kriisi on ehkä uudelleen äh, Eh, elävöittänyt tätä joustoturvaa. Ja kun eh, työttömyysturva on kunnossa ja aktiivista työvoimapolitiikkaa ajetaan, niin on tietenkin tilaa myös eh, taloudessa tällaiseen tietteen, tiettyyn edistyksellisyyteen, joka saattaa ratkaista tiettyjä epävarmoihin työsuhteisiin liittyviä nykyisiä ongelmia. Kiitos. No niin, kiitos. Ja näin olemmekin päättäneet tämän keskustelun tosiaan joustoturva äh, saa kyllä minun karvani pystyyn hyvin paljon. On kyllä joustavuutta tullut työmarkkinoille viime vuosikymmenen aikana, mutta ei juurikaan turvallisuutta, joten epätasapainoa on. Ja minä en ole valmis keskustelussa, keskustelusta tekemään mitään puhdasta määritelmäkiistaa. Enkä myöskään ole valmis hyväksymään sitä, että tätä eufemismia epätyypillinen työsuhde käytetään kaikkialla. Jos työsuhde on sellainen, että ihminen ei kerta kaikkiaan työllään pysty itseään elättämään, niin se on epävarma työ silloin epätyypillisyydestä nyt ei mielestäni tule puhua. Harvoin ihmiset tämän itse valitsevat. On ihmisiä, jotka tekevät kaiken näköisiä töitä, eivätkä pidä näitä epävarmoina ollenkaan näitä työsuhteita, mutta kaikki riippuu tosiaan niin kuin äh, McIntyre sanoi, älkäämme käyttäkö tällaisia eufemismeja. Niitä on ihan tarpeeksi jo muutenkin. Pitää löytää sellaiset äh, työ, äh, suhteet ja olosuhteet, jotka sallivat sen, että ihmiset voivat elättää itsensä työllään. Tämä on meidän tehtävämme ja teidän tutkimuksenne on erittäin hyödyllinen meille, kun perusteluja etsimme. Puheenjohtaja ystävällisesti kiittää myös tulkkeja ylityöstä. Jatkamme iltapäivällä. On 14. koordinaattorin Niin, 4, kello 14 jatkavat äh, koordinaattorit ja kello 15 valiokunta.